Colleagues, good morning. Can I, uh, bring... Hyvät kollegat, jatketaan kokousta. Ennen kuin alamme äänestää, tietän, että Bradford on pyytänyt saada työjärjestyspuheenvuoron. Ah. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Tämä on yleisluontoinen kysymys. Ei liity tähän valiokuntaan erityisesti, mutta tuli esiin kuitenkin täällä valiokunnassa eilen. Nimittäin se, että parlamenttiavustajat siirretään omilta paikoiltaan, jotta muut toimielimet tai virastot saavat paikkoja. Tämä ei koske vain minun avustajani, vaan myöskin muiden avustajia. Ne ovat hyvin, he ovat hyvin tärkeitä, seuraavat kokousta, tekevät muistinpanoja, auttavat meitä meppien työssä – käsittääkseni ovat toiseksi tärkeimpiä ihmisiä täällä salissa. Sihteeristö tietenkin myös, mutta jos on niin, että tilaa ei ole paljon, koska sali on niin pieni tai mepeä niin paljon, niin minun on kyllä vaadittava, että jäsenten avustajia ei poisteta meiltä paikaltaan kokouksen aikana. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, uh, Philip. Kiitoksia Philip. Tiedän, että tällä viikolla on ollut aivan erityinen ongelma. Otamme kyllä vaarin siitä, mitä sanoitte. Meillä on ollut tämä ongelma aiemminkin. Tällä viikollahan meillä tosiaankin on pienempi huone kokoussali ja meillä on vähän tilaa, vähemmän tilaa kuin normaalisti, mutta otan kyllä vaarin siitä, mitä sanoit. Olet aivan oikeassa. Niin, annoin sinulle ö, oikeuden kommentoida tätä asiaa ehkä vähän hassulla tavalla. Ehkäpä meidän tulisi pyytää näitä meidän huissierejamme olemaan vähän myötämielisempiä myös avustajia kohtaan. Ehkäpä joudumme näitä avustajienkin paikkoja lisäämään, erityisesti silloin kun tilaa on vähemmän. Jos olemme jossain suuremmassa kokoushuoneessa, niin tätä ongelmaa ei tietenkään silloin ilmene, mutta kuulimme mitä sanoitte. We now go on to the... Nyt ryhdymme äänestämään, jos olette valmiit. Kortit tänään. We'll, I'm going do a test first. Do you think you could get... Testataan. Uskotteko, että saatte korttinne ajoissa? Niin, eihän tämä mikään Strasbourg ole. Saattaa olla, että tässä menee vähän aikaa. As everybody from Mrs. De Vera. Onko kaikilla nyt kortti? Testataan kortteja ensin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentäviisi ääntä annettu, kaksikymmentäyksi puolesta, neljä tyhjää, ei kukaan äänestänyt vastaan eli eh, ehdotus siitä, että puheen, puheenjohtaja on mahtava, meni läpi. No niin, nyt meillä on lausuntoluonne ilmastonmuutoksesta kohta yksi tarkistus kolme Aukkenilta puolesta. Sorry, I beg your pardon. Anteeksi, rouva Auken oli kyseessä. Anteeksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus, kohta kaksi, tarkistus neljä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kohta kolme, tarkistus kuusi. Katraui Senalova puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistetaan. Selvä tar- tarkistus 6. Äänestys alkaa. Has Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Duverakissa vaan äänesti vastaan. 15 puolesta. 13 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. 7 raukeaa. Ai, sen toinen puolisko vain raukeaa, joten äänestetään tarkistuksesta seitsemän ensimmäisestä osiosta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Marinesko tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt kompromissitarkistus A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan raukeaa. Yhdeksän on kohtakohdalta äänestys ensimmäinen osio aina sanoihin reducing CO2, etc. puolesta <clears throat> vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osio, eli loput puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kohta 3b, uusi, tarkistus 10, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 4. Kompromissitarkistus B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 siis raukeaa. 12. Se vielä pätee puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13. Se on uusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14. Tikalta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16. Kohta 4b. U puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 16 tikalta. Everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 12 puolesta, 17 vastaan ja yksi tyhjä hylätty. 17 vedetty pois, 18 lastulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kohta 5 ja uusi puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. 2029 raukeavat. 22 tikalta suullinen tarkistus. Tikau. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhteisen meripolitiikan jälkeen korvaamme ottaa huomioon ja loppu jää sellaiseksi, eli meriliikenne. Eli sinne lisätään, että otetaan huomioon. Vastustaako joku tätä suullista esitystä? Jos ei. 22. Näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 23 Kohta viisi Marineskulta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6a. 25 tikalta puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6B27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C kohtaan seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 32 raukeavat. Menemme kohtaan 7a uuteen Marineskun tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 ja 36 raukeavat. 37 kohtaan 7b Marineskulta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 8a, suullinen tarkistus. Vlastonta. Onko Vlasto, aikooko Vlasto esittää sen? Niin kiitoksia puheenjohtaja. Niin haluaisin, että tänne loppuun lisätään, että riittävä rahoitus tiedotuskampanjaan on olennainen ja täytyy ottaa huomioon myös tarve sopeuttaa tätä viestiä eri jäsenvaltioiden tilanteeseen. Kiitos. Tuliko kaikille selväksi se, mikä on tämä suullinen tarkistus? Vastustaako joku sitä? Ei. Äänestämme tästä näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi. Se on kohta kohdalta ensimmäinen puolisko. Whereas is increasing sanoihin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osio. this Climate Change puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ensimmäinen osio hyväksyttiin, toinen hylättiin. Tarkistus kaksi johdatosen kappaleeseen A. Pikku A. Vlastolta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. As everybody vote. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 ääntä annettu, 34 kun otetaan mukaan. 32 puolesta kaksi tyhjää, kukaan ei vastusta. Onko teillä nyt kortti? Ahaa, teillä onkin kortti. Anteeksi, siis 32 puolesta kukaan ei vastusta, kaksi tyhjää. Näin muodoin teksti on hyväksytty. Kiitokset esittelijälle. Next item on the agenda. Seuraava kohta esityslistalla on liittyy alusten raportointimuodollisuuksiin. Sterks on esittelijä. Jos joku haluaa lähteä huoneesta, niin poistukaa rauhallisesti. Ja annan puheenjohtajan Nuijan varapuheenjohtajalle niin, että voin mennä maatalousvaliokuntaan vierailulle. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. J'espère que le président ne va pas nous... Niin, kiitoksia, että puheenjohtaja ei turhan pitkään täältä ole pois. Ja niin, nyt käsittelemme Sterksin mietintöä. Hän voi esittää mietintönsä, joka koskee satamiin saapuvia tai satamissa lähteviä aluksia ja ilmoitusmahdollisuuksia. Eh, we hebben hier dus te maken met... Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on kyse itse asiassa komission tiedonannosta ja toimintasuunnitelmasta ja direktiiviehdotuksesta. Tiedonannossa komissio selittää, kuinka se aikoo parentaa laivaliikennettä niin, että on mahdollisimman vähän esteitä niille Äh, sille tavaraliikenteelle, joka on Euroopan unionin sisäistä ja komissio erottaa erilaisia toimenpiteitä, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteitä. Tässä on ensinnäkin kyse asiakirjojen yksinkertaistamista, asiakirjojen valvonnan yksinkertaistamista. Sitten keskipitkällä aikavälillä äh, välillä 2013 on myöskin toimenpiteitä. Lisäksi on suosituksia jäsenvaltioille ja siinä määräaika on 2020. Sitten on useita käytännön syitä, miksi direktiiviä täytyy nyt mukauttaa, koska Imossa on nyt uusia asiakirjoja, uusia <clears throat> turvallisuustietoja, turvallisuustilanne on muuttunut. On huomattu, että tiedon välityksen sähköistämiseen tarvitaan vielä varsin paljon siinä on vielä varsin paljon työtä tehtävää ja jäsenvaltioiden välillä on vielä suuria eroja. Tässä on nyt kuitenkin ehdotus ja komissio sanoo, että kaikki kansainväliset lomakkeet on kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävä. Samoin Safe Sea-net-järjestelmä, siitä on tultava keskeinen osa tapa, jolla tietoja vaihdetaan. ja tavaraliikenne Euroopan unionin sisällä. Sitä varten näitä lomakkeita ei enää tarvitse täyttää ja valittaa eteenpäin. Sama tilanne kuin maantieliikenteessä. Tässä on kyse sisäisestä tavaraliikenteestä ja siksi sitä ei tarvitse enää ilmoittaa. Mielestäni komission ehdotus on hyvä ja uskon, että rannikkoliikennettä on edistettävä, koska on alueita Euroopan unionissa, jossa tämä on erittäin hyödyllinen ja ympäristöystävällinen tapa kuljettaa tavaraa. Siellä, missä tämä, tätä tavaraliikennettä tällä hetkellä harjoitetaan vielä maanteitse, niin se voitaisiin korvata lyhyiden matkojen rannikkoliikenteellä. Tässä ei ole kyse yksinkertaistamisesta vaan ainoastaan, vaan myöskin muodollisuuksien harmonisoinnista. Toiseksi tässä ei ole kyse ainoastaan hallinnollista kysymyksistä liittyen liikenteeseen. Tässä on kyse myös tullista muodollisuuksista ja vielä tärkeämpää ovat kysymykset, jotka liittyvät terveys, terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin tarkistuksiin. Jos näitä asioita ei kaikkia säädellä samanaikaisesti, niin käytännössä ei vielä ole saavutettu kovinkaan paljon. Eli useita asioita on muutettava. Jos esimerkiksi tulilainsäädäntöä ei yksinkertaisteta, niin sitten käytännössä nämä muutokset eivät ole tuntuvia. Siksi, ja tämän yritin mietintöönkin kirjata, tietenkään tähän ei voida pakottaa, vaikka mielellämme sen tekisimme, mutta mielestäni on tärkeää, että komissio ja neuvostolle osoitamme, että nämä eri osa-alueet komissiossa ja jäsenvaltioissa, jotka käsittelevät näitä kysymyksiä, näiden eri elinten on löydettävä yhteinen ratkaisu, muuten ei päästä minkäänlaiseen ratkaisuun. sitten on vielä kolmas asia, asia, joka varmasti aiheuttaa neuvostossa päänvaivaa, ei niinkään parlamentissa, mutta tässä on kyse yhteisestä kielestä. Minun ehdotukseni on aivan selvä. Meidän pitäisi ottaa englanti yhteiseksi kieleksi meriliikenteessä, samoin kuin lentoliikenteessä on. Ja myös meriliikenteessä tämä on aika yleinen käytäntö, että mielestäni se voitaisiin kirjata tänne säädöksiin. Sitten tämä Safe Sea-järjestelmä. Tämä on järjestelmä, jota EMSA hallinnoi ja sen pitäisi olla se järjestelmä, joka välittää kaikki tiedot. Sitten on lisännyt tänne myös kappaleen liittyen tietojen käyttöön, kuka saa käyttöönsä näitä tietoja. Tätä pitäisi valvoa. Tässä on kyse kuitenkin kaupallisesti ja arkaluontoisistakin tiedoista ja on tärkeää, että me ja viranomaiset päättävät, että kuka näitä tietoja saa käyttöönsä ja meidän on varmistettava, että tiedonsaantia myös valvotaan. Sitten tietojen sähköinen välittäminen. Me olemme puhuneet ihan oikeiden ihmisten kanssa ja sanoivat, että tämä voidaan tulkita hyvin laajalti. Pitää esimerkiksi sanoa, että faksilaitetta ei voi käyttää sähköisen tiedon välitykseen. Ja siksi olen tähän tehnyt määritelmän, jotta tiedetään, missä ja millä tavoin tätä sähköistä tiedonvaihtoa on harjoitettava. Ja sitten lomakkeista olen myöskin maininnut jotain. Sitten vielä vähän tästä keskipitkän ja pitkän aikavälin kysymyksistä. Luotsipalvelut. Se, mitä täällä sanotaan, on varmasti tärkeää on jäsenvaltioita, joiden luotsipalvelut voitaisiin järjestää vähän paremmin ja erityisesti lyhyillä matkoilla luotsipalvelut saattavat aiheuttaa ongelmia. Joskus menettelyt ovat käytännössä hyvin byrokraattisia. Ja sitten sitten joskus esitetään liian pitkälle meneviä vaatimuksia, liiallisia suojavaatteita. Tiedän, että jäsenvaltiot eivät tästä pidä, mutta minulle tämä on tärkeä kysymys. Jos, eräs kapteeni, jos joku kapteeni säännöllisesti ajaa tiettyyn satamaan, niin hän voi varmasti tehdä jonkin kokeen ja voidaan varmistaa, että pystyykö hän ajamaan itse tähän satamaan ilman luotsia. Siihen ei sitten luotsia välttämättä aina tarvittaisi. Ja sitten olisi hyvä, jos emme käsittelisi ainoastaan ähm, meriliikenteen satamia, vaan myös sisävesisatamia. Tässähän on kyse vesiliikenteestä yleensä. Olisi varmistettava merisatamien ja sisäsatamien yhteys. Ja lisäksi olisi käytettävä tiedonvälitysjärjestelmää ja tehdä siitä yhteensopiva SafeNet-järjestelmän kanssa usein ongelma ei eh, niinkään liity merisatamien väliseen yhteyteen, vaan siihen, että miten nämä satamat ovat yhteydessä sisämaahan. Sitten tässä komission ehdotuksessa mainitaan määräajaksi 2013. Minun mielestäni meidän pitäisi pitää kiinni siitä. Kyllä, tietenkin tarvitsemme investointeja, siksi jotkut ehdottavat, että tätä pitäisi vielä lykätä, mutta meidän ei pitäisi myöntyä tähän. Komission ehdotus on realistinen ja ihan taktisistakin syistä en haluaisi mm, tässä ehdottaa muuta määräaikaa, vaan meidän pitäisi sanoa, että 2013 on hyvä määräaika, pidetään siitä kiinni. Toivon, että talouskriisi on siihen mennessä selvitetty ja meillä on silloin jo tervettä talouskasvua ja se mahdollistaisi sen, että tavaraliikenne olisi taas vanhalla tasolla, sehän on nyt vähän vähentynyt, ja että satamat todellakin investoisivat tähän uuteen järjestelmään. satamaviranomaiset eivät ole vielä investoineet riittävästi. Toivottavasti kollegat antavat tukensa minulle, niin voimme jatkaa tätä tietä. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Sterks. Tämä oli erittäin laadukas mietintö. Teidän kantanne on nyt löyty lukkoon ja olen, oli ilo, iloinen kuullessani siitä, että ö, olette sitä mieltä, että kriisi on ohi vuoteen 2013 mennessä, ainakin toivottavasti. Nyt annan puheenvuoron Varjo esittelijälle. Olkaa hyvä. Sí, gracias, señor presidente. Señor Ester. Kiitos, puheenjohtaja. esittelijä Sterks saatte tukemme tässä asiassa. Alkuperäisessä keskusteluissa sanoimme, että kertomuksessa oli monia puutteita, mutta toisaalta monia hyviäkin seikkoja. Näin on edelleen. Kuitenkin te teitte yhtä perinpohjaista työtä kuin yleensä. Puhitte kaikkien osapuolten varjoesittelijöiden kanssa, minun kanssani – Ja onnistuitte puhumaan myös aitojen asiantuntijoiden kanssa, jotka toivat esiin päivittäisessä työssä syntyvät ongelmat. Tämä on erittäin kattava mietintö, suoraan sanottuna. Minun mahdolliset varaumamme, varaumani näkyvät tarkistuksista, joita esitän esimerkiksi lisäyksenä artiklan 7b Tässä on kyse lainsäädännöstä, joka uudistaa tiedonvaihtoa ja meriliikennettä. Ja toivon, että neuvosto on yhtä vastaanottavainen teidän mietintönne osalta kuin parlamentti. Kuitenkin meidän pitäisi ehkä laskea sen varan, että neuvostossa tulee jotain ongelmia, koska kansalliset edut ovat siellä pelissä. Siellä tulee esiin erilaisia intressejä Nämä ovat niitä vaikeuksia, joista meidän on päästävä jotenkin yli periaatteessa, jotta voimme parhaiten toimia tässä, niin meidän pitäisi puhua nyt yhdellä äänellä parlamenttina, mitä tähän kysymykseen tulee. Minä siis todella tuen tätä hyvin kattavaa mietintöä. Se on hyvin tekninen kyllä luonteeltaan, kyse ei ole ainoastaan tästä keskustelusta, jota kielestä voidaan käydä, vaan tämä on kyllä hyvin tekninen kysymys. Ja tämä johtaa hyvin tärkeään poliittisen päätöksen, erittäin rohkeankin poliittisen päätöksen, jonka kautta voidaan uudistaa rahtiliikennettä Euroopan unionissa. Minä esitän tarkistuksen tai kaksi, niistä voimme sitten keskustella varmasti yhteistyössä muiden jäsenten kanssa. Niin, että voimme sopia mietinnöstä, joka saa mahdollisimman suuren tuen parlamentissa. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuoron Vilanalle. Sì, noi abbiamo un problema molto grave. Niin, meillä on erittäin vakava ongelma tänä päivänä. meillä on nyt aivan oikea-aikainen tiedonanto komissiolta ja esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Joten ei meidän pitäisi tästä kiistellä siinä mielessä, että komission tiedonanto minun mielestäni aivan oikea-aikaisesti puuttuu eh, siihen kehitykseen, jota on tapahtunut viime vuosina. Se yhdistää tämän tiedonannon erääseen toiseen tiedonantoon, nimittäin tiedonantoon eurooppalaisista merialueista. Ja tämän sanoi jo toinen varjoesittelijä esittelijä on toiminut aivan oikein sekä mitä tulee suhteisiin parlamentin sisällä ja suhteisiin ryhmien välillä. Me olemme osallistuneet kuulemistilaisuuteen. Niin kyllä, hän tarjoaa meille varmaan sitten kahvit vielä kokouksen päätteeksi niin nyt me pystymme myös aivan objektiivisesti tekemään yhteenvedon mm, huomautuksista, jota on tehty. Myönteisesti on huomioitu ehdotukset, jotka liittyvät tämän tiedonannon integroinnista. Tämä tiedonanto on todellakin tarpeen meriliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi ja myöskin jokiliikenne, joka tietenkään koske kaikkia maita, mutta jota kuitenkin harjoitetaan, tai joka on kuitenkin mainittu tässä direktiiviehdotuksessa, niin se on myöskin tärkeää. Minun mielestäni se menee vielä pidemmälle. Meidän pitäisi oikeastaan pakottaa komissio käsittelemään myös mm, tavaraliikenteen maaliikenteen ensimmäistä vaihetta. Nyt puhumme yksinkertaistamisesta ja kun sitten tavarat saapuvat ähm, mantereelle, niin ähm, ehdotamme, että jokiliikenne olisi hyvä vaihtoehto. Mutta jotta me saisimme kilpailukykyistä meriliikennettä, meidän pitäisi mennä vielä pidemmälle ja kannustaa komissiota täydentämään näitä hankkeita. Usein esimerkiksi tulla, tavaroita ei tullata heti satamassa, joskus ne tullataan sisämaassa ja meidän pitäisi ehdottaa komissiolle, että sen tulisi tarkastella tavaraliikenteen muitakin vaiheita. Vielä pieni kommentti liittyen kolme artiklaan joka liittyy eh, niihin järjestelmiin, joilla eh, nämä sähköisiin siis järjestelmiin. Minä en tunne näitä operatiivisia järjestelmiä. Nämä ovat varmasti eh, erilaisia operatiivisia hallinnointijärjestelmiä. Tämän pitäisi ennemminkin olla ehdotus, eikä tällainen faktatieto tässä, koska tällä hetkellä emme tiedä, onko jäsenvaltiossa mahdollisuus käyttää tällä hetkellä ainoastaan näitä järjestelmiä. Jos, direktiiviin mainitaan, jos direktiivissä mainitaan nämä järjestelmät, niin silloin siitä saattaa tulla varsin jäykkä tästä voi sitten myöhemmin tulla yhteinen, ääni, äh, niin, yhteisessä kielestä sitten, että englanti äh, olisi yhteinen kieli. Tämä nyt on ihan vain marginaalinen huomautus, jota voisi vain pohtia, mutta todennäköisesti esittelijä on tätä asiaa syventänyt enemmän kuin me. Mutta jos tämän pohdinnan voin tässä esittää, niin se voi olla ehkä hyödyllinen. Minä uskon, että tätä sen suuremmin tarvitsee muuttaa. Esittelijä on ottanut tähän tärkeimmät huomautukset. Se on nostanut, hän on nostanut parlamentin esiin komission työ on ollut hyvää, mutta meidän ehdotuksemme ovat kuitenkin hyödyllisiä ehdotuksia komissiolle. Ja Tämä on tulosta juuri siitä yhteistyöstä, jota komissio, minun välillä, komissio meidän välillä täytyy olla. Minä olen pessimistinen neuvoston suhteen. Neuvostonkin täytyisi puuttua tähän asiaan meidän täytyy varmaan kiistellä neuvoston kanssa e, esimerkiksi täytäntöönpanoajoista. Ja tässä olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa. Meidän pitää pitää tiukkana kiinni näistä linjoista, jotka olemme määritelleet. 2010 joillekin elementeille, joillekin ehdotuksille, jotka voidaan toteuttaa saman tien. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Vihreiden nimissä, minähän kuulun vihreisiin, haluaisin sanoa Sterkille, että olennaiselta osin olemme yhtä mieltä hänen mietintönsä kanssa. Niin, sen ö, hengen kuin substanssinkin puolesta. Valiokunnan, ö, siis komi, komission tarkoituksenahan on rationalisoida ö, satamaliikennettä ja tarkistusten ja huomioiden perusteella olisi tarkoitus myös harmonisoida menettelyjä. Tämä on erittäin tärkeä tavoite. Ja erityisen iloinen olen siitä määrätietoisuudesta, jota Sterks osoittaa, kun hän haluaa asettaa vuoden 2013 tavoiteajaksi. Täytyy todella nostaa hattua tälle määrätietoisuudelle, koska hän osoittaa, että hän todellakin haluaa saada asiat toimimaan. Olemme iloisia siitä, että tämä mietintö on, siis tämä mietintö on paitsi teknisesti hyvä, sehän on erittäin tärkeä, mutta olemme iloinen tästä myös, olen iloinen tästä myös sen vuoksi, että tämän liikennemuodon edistäminen, sehän on vähemmän saastuttavaa, vähemmän käyttää hiilipolttoainetta ja on turvallisempi. Tämä on mielestämme oikea tie. Tällä tavalla priorisoimme myös ekologisia ulottuvuuksia. Kuitenkin pari huomiota, jotka liittyvät Sterksin mietintöön. Nämä liittyvät tähän kielikysymykseen niin puhuttuun kieleen kuin tähän ö, tietokonekieleenkin. Mehän tietysti ö, puolustamme kulttuurista monimuotoisuutta ja myös kielellistä monimuotoisuutta. Mehän tietysti ö, puolamme sitä, että olisi yhteinen ö, kommunikaatiokieli, mutta mutta jos otetaan huomioon realiteetit, niin voimmeko me todellakin peräänkuluttaa tällaista harmonisaatiota? Tietysti tarvitaan yhteinen kieli, mutta meidän mielestämme englannin käyttäminen laivojen ja satamien välisessä kommunikoinnissa ei välttämättä ole mikään luonnollinen asia ja se saattaa heikentää kielten monimuotoisuutta. Kuitenkin täytyy ottaa huomioon myös toinen realiteetti, nimittäin se, että englanti ei välttämättä ole mikään tavanomaisesti käytetyn kieli pienissä satamissa. Ja jos olette yhtä mieltä, niin haluaisimme ehkäpä hiukan laajentaa tätä pienempien maiden kielenkäyttöä niin, että voitaisiin pikkuhiljaa ehkäpä ottaa käyttöön Englanti niin, että voidaan ottaa huomioon näiden pienten satamien rajoitteet. Sitten tämä niin sanottu informatiikan kieli, sähköisten tietojen välittämisen kieli. Meistä on oikein hyvä, että voimme käyttää yhteistä kieltä. Tällä tavalla voimme harmonisoida tilannetta paremmin. Mutta kysymys kuuluu, että miten hyvin nämä jo olemassa olevat tiedonvälitysjärjestelmät ovat yhteen sopivia tämän SafeCNet-platformin kanssa. Jotta voisimme ottaa hiukan joustavuutta tähän uuteen menettelyyn niin, että ei välttämättä, ää, niin että, että kansalaisten keskuudessa ei leviä sellaista tunnetta, että aivan liian brutaalisti heille sälytetään uusia rajoitteita niin, tai pakotteita, niin edetään asteittain. Niin, varmasti pienissä satamissa käytetään joskus ke- keilinkin kieltä. No, nyt annan puheenvuoron Fosterille EPP-ryhmän puolesta. Well, thank you, chairman. Um, first of... Kiitos puheenjohtaja. ESR-ryhmän nimissä Haluaisin kiittää esittelijä Sterksiä. Hän on hoitanut tämän koko asian erittäin hyvin. Hän järjesti erittäin hyvän miniseminaarin tavallaan varjoesittelijöille ja muille, jotta pääsimme tapaamaan puhumaan asiantuntijoiden kanssa, jotka ystävällisesti tulivat esittämään tämän alan asiantuntijoiden kantoja. Tämä oli meistä kaikista erittäin suureksi eduksi. Mitä tähän mietintöön tulee, Aluksi olimme vakuuttuneita siitä, että tämä ei olisi ristiriidassa muiden kansainvälisten sopimusten kanssa. Te siinä syntyisi ongelmia, joten tuosta aiheesta voidaan päästä eteenpäin. Tarkistukset kaiken kaikkiaan ovat oikein hyviä. 23 on äärimmäisen hyvä, koska siinä puhutaan markkinoiden kunnioittamisesta, kun puhutaan ja yksittäisten jäsenvaltioiden toimivallasta. Sähköinen tiedon siirto ja 2013 päivämääränä. Noin yleisesti ottaen tuo alkamisajankohtana ei aiheuta ongelmia, mutta meidän pitäisi ehkä ottaa huomioon osa tästä lähimeren kulusta ja bulkkikuljetuksesta siinä. Siellä ei ehkä tämä tietotekniikka ole valtavan hyvin käytössä vielä. Tämä on ihan järkevä päivämäärä, kunhan vähän valvomme ja katsomme, voivatko kaikki siihen vaatimukseen vastata. Yksi kysymys, joka otettiin asiantuntijoiden kanssa esiin, ehkä esittelijä Sterks voisi vastata tähän. Katsomme jäsenvaltioita, me katsottiin, että jos rahti on jossain kontissa ja osa on menossa EUn alueen, osa EUn alueen ulkopuolelle, niin miten tuota asiaa hoidetaan? siis paperityötä. Koska kysehän on siitä, että laivat voivat kulkea helpommin, yksinkertaisemmin eu alueella. Siis vähän lisäselvyyttä siihen, että tämä olisi melko helposti hoidettava kysymys uuden järjestelmän puitteissa. Lopuksi mun kollegan kommentti yhteisestä kielestä. Helppoa minun on englannin kielisenä tässä puhua, mutta kuitenkin minusta tuntuu, ei tässä ehkä tarvitse hirveän tiukasti ja nopeasti tehdä päätöksiä. Englantia käytetään ilmailun alalla pitkälti, mutta kyllä jotain eroja on siinä, kun katsotaan pienempiä alueita, ilmatilaa joskus, joten näissäkin säännöissä on pikkujoustoa. Kuitenkin kun esittelijä Sterks järjesti tämän kokouksen, niin siitä aiheesta puhuttiin vähän aikaa sitten. Olin laiva risteilyllä ja siellä kaikki puhuivat englantia. Mitä sitten teette, kun on pieniä veneitä, kalastajia ja niin edelleen. Kaikki eivät ehkä puhu englantia, mutta nyt jo tällä alalla tunnustetaan se, että suurilla aluksilla pyritään siihen, että voidaan käydä vuoropuhelua myös paikallisella kielellä, joten ei tämä ole mikään ylitse pääsemätön este. Pragmaattinen lähestymistapa tämä on oikea askel eteenpäin, koska haluan mahdollisimman turvallista merilähtiliikennettä. Kaiken kaikkiaan tässä minun sanomani Sterks muiden ryhmien kollegat ovat tuoneet esiin oikein hyviä kantoja. Me siis tuemme Sterksin mietintöä. Ja toivottavasti tämä saadaan hyväksyttyä mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon. Merci, Madame Foster. Kiitoksia, edustaja Foster. Tämä ei ollut mikään maailman helpoin mietintö. Nyt annamme puheenvuoron. Ehkäpä Kyyn saa puheenvuoron ensin. Olkaa hyvä. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin <clears throat> kiittää herra Sterksiä hänen erittäin mielenkiintoisesta mietinnöstään. <clears throat> Aina välillä juon mielelläni hyvän kupillisen kahvia, kuten kollega täällä jo sanoi, että sellaisen saamme. Mutta meillä on vielä kaksi kysymystä, jotka voitaisiin ehkä ottaa mukaan tähän kokonaisjärjestelmään, kun on rahtiliikenteen tiedonvälityksestä kyse. Meillähän on jo tämä automaattinen identifiointijärjestelmä AIS, ja se antaa hyvin paljon tietoa lastista ja laivan rakenteesta turvallisuusnäkökohtia varten. Voitaisiinko ehkä nämä tiedot, mitä tulee äh, laivan ahtaamiseen ja tyhjentämiseen, voitaisiinko näitä hyödyntää ja kuinka paljon Galileolla tulee olemaan merkitystä tässä. Jos katsomme vuotta 2013, haluammeko hyödyntää intensiivisesti tätä Galileo-satelliittinavigointia ja tietojärjestelmää. Ja toinen kysymys, joka liittyy tähän Mielestäni on erittäin hyvä ja tärkeää, että yksinkertaistamme luotsipalveluja lyhyen matkan laivaliikenteessä, koska tässä on kyse laivastoista, laivastoista jotka viikoittain tulevat samaan satamaan ja kapteeni saattaa tuntea vesistön paremmin kuin luotsi, jos luotsi on uusi työssään. Ja tietenkin äh, kapteenin täytyy sitten tehdä joku koe ja hänellä täytyy olla siitä asiakirja ja silloin luotsin ei tarvitse olla siinä vahtimassa, kun kapteeni äh, ajaa satamaan, äh, jos hän tuntee kerran sataman hyvin. Milloin tällaista käytäntöä voitaisiin ryhtyä harjoittamaan? Kiitoksia, edustaja Kyyn. Ja nyt Van Daalen saa puheenvuoron. Sterkse, eh, dank voor dit eh, ontwerpverslag. Kiitoksia kovasti edustaja Sterkselle tästä mietintöluonnoksesta. Täm, tässä sovitetaan yhteen toisaalta realiteetit, toisaalta kunnianhimoiset tavoitteet. On kuitenkin useita ää, eh, asioita, joihin haluaisin kiinnittää huomionne, jotka minua askarruttavat. Kyyne juuri viittasi ää, luotsitoimintaan. Sanoitte, että kapteenin tulisi voida itse hoitaa luotsitoiminta. Samanaikaisesti kuitenkin. On tiettyjä vesialueita, joissa voi olla hyvinkin nopeasti liikkuvia salakareja ja joissa täytyy, jotta voisi luotsata laivan näiden karien lomitse, täytyy päivittäin olla tekemisissä alueen kanssa. Eli tietyillä erityisalueilla tulisi olla aivan erityistä luotsihenkilöstöä, joka hoitaisi luotsauksen. Minua kiinnosti kuulla se, mitä sanoitte tästä Safe Sinetistä ja informaatiojärjestelmistä – ja sitten puhuitte tästä kielikysymyksestä, että käytettävän kielen tulisi olla englanti. Mutta jos SafeC-net-järjestelmä haluttaisiin yhdistää tähän informaatiojärjestelmään, niin kyllä minä lähtisin siitä, että meillä tulisi myös sisävesiliikenteessä olla yhteinen kieli. Tulisi olla läheisemmät suhteet toisaalta sisävesiliikenteen ja toisaalta meriliikenteen välillä. Ja kun puhutaan sisävesiliikenteestä, niin yhä enemmän ja enemmän henkilöstöä tulee eri maista. Esimerkiksi filippiiniläisiä on aika paljon aluksilla töissä. Ja ylipäänsä ulkomaalaisten lukumäärä – niiden henkilöiden lukumäärä, jotka tekevät työtä sisävesiliikenteen parissa ja tulevat ulkomailta, heidän lukumääränsä kasvaa jatkuvasti ja siksi englannin kieli olisi hyvä yhteinen kieli. Ja kolmanneksi. Kolmas seikka, jonka haluan sanoa, on seuraava. Joskus väärinkäsitykset, jotka johtuvat kielellisistä syistä, saattavat johtaa onnettomuuksiin. Siksi myös sisävesiliikenteessä tulisi olla yksi yhteinen kieli. Joten hyvä puheenjohtaja, tässä kaikki mitä halusin tällä haavaa sanoa tästä mietinnöstä. Kiitoksia kovasti. Bien, eh bien, n'avons plus de Niin, nyt en näe enää kenenkään muun käyttä, pyytävän puheenvuoroa, joten annan Sterkselle puheenvuoron, mutta haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ehkäpä voitaisiin kuulla, mitä komissiolla on sanottavaa, puheenjohtaja. Selvä. Annan puheenvuoron komissiolle. Thank you, Mr. Chairman, and thanks, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Tämä on todella loisto mietintö. Ja kiitokset myös varjoesittelijöiden muiden jäsenten myönteisistä kommenteista. Syy tähän ehdotukseen on selvä. Jos lähdetään Madridista johonkin – Saksaan, niin kuljetaan samaa reittiä. Sitten halutaan kulkea Saksassa esimerkiksi. No siinä on kaikenlaisia ongelmia, jos halutaan meriliikenteen kulkevan paljon tehokkaammin kuin nyt. Ongelmana on se, että vaikka olisi kyse säännellystä reittiliikenteestä, sitä kohdellaan eri tavalla, joten me teemme kokonaispaketin, jolla puututtaisiin tähän tullisääntöjen yksinkertaistaminen, kasviterveysvalvonnan helpottaminen. Ja kaikki tämä johti tähän pakettiin, joka teillä on nyt käsillä. Neuvosto on kyllä tehnyt paljon työtä. Ruotsin puheenjohtajakaudella järjestettiin monia kokouksia neuvoston kanssa ja lopulta viimeisessä kokouksessa vuoden lopulla saatiin ikään kuin yhteinen lähestymistapa. Komissio pitää kannastaan kiinni, emme ole samaa mieltä kaikista asioista. Esimerkiksi selkeästi sanoimme, että me emme tue päivämäärää. Meistä ei ole syytä kovasti viivytellä – jos ajatellaan ympäristöpolitiikkaa 2020 ja niin edelleen. Meidän pitäisi yksinkertaista asioita. Siihen, että ei lisäviivästyksiä tarvita, on pari selkeää syytä. Safe että sitä käytetään yhä enemmän. Se on pakollinen vuodesta 2011. Safe Seanet-järjestelmän kautta saadaan paljon tietoa jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämä järjestelmä toimii Paljon edistystä on tapahtunut. Kiitos myös virastomme työn, meriliikenneturvallisuusviraston työ. Myös e-tullijärjestelmä astuu voimaan vuonna 2013. Joten useimmat kysymykset hoidetaan näin. Tietenkin pikkusatamilla voi olla monia ongelmia, mutta hyvin pienissä satamissa ei ole niin paljon tällaista lähimerenkulkua, jota halutaan helpottaa. Tämän ehdotuksen kautta joten keskeinen kysymys on tuo päivämäärä 2013. Muut ehdotuksen osat. Siellä on ihan hyödyllistä sisältöä. Pyrimme sisäasioita ajattelen tässä, jotka eivät ole neuvoston lähestymistavassa mukana. En usko, että tässä syntyy suuria ongelmia, mutta joidenkin asioiden hyväksyminen on hankalaa. Meidän pitää huolehtia siitä, että kaikki eivät saa tätä tietoa. Tässä on kyse yrityssalaisuuksista, osittain sähköinen osa. Kyllä, jotain lisäselvennystä tarvitaan, XML ja niin edelleen. Olisi hyödyllistä että kuten joku täällä tänään sanoi, direktiivin liitteeseen tulee sellaista tietoa, että voidaan muuttaa puheenjohtaja kesken. Niin nyt täytyy olla pieni ongelma tulkkauksen kanssa johtuu tästä taustan melusta. Oui. Meillä on myös ongelma tämän salin ilmavaihdon kanssa. Kun tänne äh, aamulla tulin, niin äh, ilma oli kyllä todella huono. Täällä pitäisi vähän tuulettaa. So I I Kiitos. Puhuja jatkaa. Toimiiko tämä nyt paremmin? Puheenjohtaja kesken. No niin, nyt tämä äh, hälyongelma on ainakin ratkaistu. täytyy todeta, että kun tulin tänne tilapäiseksi puheenjohtajaksi, niin kaikki on mennyt pieleen. To, to some of the last points, yes, the... Palaan ihan viimeiseen seikkaihin. Pääsyvalvonta on tärkeä sähköinen muoto, mitä menetelmää siellä käytetään. Ehkä on parempi laittaa tämä liitteeseen, jotta muutokset ovat yksinkertaisempia ja nopeampia. Ei tarvitse niitä sitten liioitella, hankaloittaa. Jos ajatellaan nyt teknisesti yhteen toimivuutta, SafeSeaNet-järjestelmä on, tietyt järjestelmät ovat jo käytössä, mutta tämän laajentaminen sisäsatamiin, jos liikenteeseen jatketaan konttikuljetuksissa, niin tämäkin voisi olla mielenkiintoinen kysymys. ajatus, joka on esitetty, on hyvin tärkeä, ainoastaan yksinkertaistaminen. Siis tässä pyritään kyllä harmonisoimaan kielikysymys. Todella. Laivaliikenteessä voimme suoraan sanoa, että käytännössä englanti on yhteinen kieli, jota käytetään. Jos samalla laivalla on henkilöstöä eri maista, niin siellä puhuttu englanti on ehkä puoliksi englantia, puoliksi Filip oppineja, mutta kyllä siellä jotenkin pystytään kuitenkin keskustelemaan ja jopa luotsit käyttävät englantia. Solas-yleissopimus, myös tärkein turvallisuusyleissopimus, ehdottaa englantia yhteiseksi kieleksi. Todella ajatuksena turvallisuuden lisääminen. As well with, uh, with the report, we find a very useful report. Pidämme mietintöä oikein hyvänä. On hyvä pohtia ehkä yhdessä vähän sitä, miten mahdollisimman pian voimme päästä neuvoston kanssa sopuun. Neuvosto on myös parantanut meidän tekstiämme. Se on reellisyyden nimissä myönnettävä joissain kysymyksissä, kun sanottiin, että jäsenvaltiot ovat vastuussa eikä tämä ala itse. No tämä on jo siellä neuvoston tekstissä mukana, joten meidän tulisi vain tehdä lähikuukausina työtä, jotta – voidaan mahdollisuuksien mukaan päästä sopuun ensimmäisessä käsittelyssä. Me kyllä haluamme helpottaa tätä työtä, koska kaikkien yhteisenä tavoitteena on, että tämä ongelma ratkaistaan mahdollisimman pian ja näin helpotetaan näitä rahtikuljetuksia laivoilla. Tullikysymys, yksinkertaistamiset ja myöhemmin voidaan katsoa, miten voidaan puuttua tähän sähköiseen järjestelmää käyttää Galileoakin, kun paikantaminen on paljon helpompaa. koodit ja niin edelleen. Tämä voi kaikki yksinkertaistaa, mutta voimme palata tähän toiseen osaan sitten ajallaan. Kiitos oikein paljon esittelijälle ja varjoesittelijälle ja kaikille tästä erittäin hyödyllisestä keskustelusta. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Sterkselle, voitte tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta, joka oli ko- kovasti myönteinen teidän kannaltanne ja hyödyllinen. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, eh, Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita eh, ystävällistä huomautuksista. Haluaisin kiittää myös komission edustajaa. Jo viime kuukausina usein keskusteluminen, joten odotan kovasti parannuksia tarkistusten kautta. Haluaisin joihinkin kysymyksiin vastata, jotka äsken esitettiin. Ensinnäkin nämä te- tämä tekninen määritelmä tässä onko se liian rajoittava. Minä jätin kohtaloni niiden käsiin, jotka ymmärtävät tästä asiasta jotain. En minä tätä kaikkialle keksinyt itse käytännön ihmiset ovat minulle sanoneet, että jos tämä muotoillaan näin, niin sitten on selvää, kuinka, mitä pitää tehdä, mutta se on kuitenkin riittävän laajasti siinä määritelty, jotta olisi liikkuma varaa, mutta muussa tapauksessa saan asiantuntijalta varmaan huomenna jo sähköposti, jossa sanotaan, että ei tarvitakaan TMX, vaan TMA tai ties mitä. Yleensä tämä toimii varsin nopeasti. Mm. Minä hyväksyn sen, mitä asiantuntijat minulle sanovat, en minä tätä keksinyt ihan itse. Sitten kielikysymys. Myöskin IMOssa ja turvallisuussopimuksissa sanotaan, että laivalla, mutta myöskin tiedonvälityksessä laivan ja mantereen välillä täytyy varmistaa turvallisuus. Se, mitä sanoimme sisävesiliikenteestä, että siellä työskentelee paljon e, ihmisiä e, kaukaisista maista, niin turvallisuuden kannalta on tärkeää, että e, ihmiset ymmärtävät toisiaan, eikä tuon tiedon välityksen täytyy olla niin monimutkaista. Eihän ole kyse mistään suurista filosofisista ajatuksista, vaan ihan standarditiedon välityksestä ja kyllä termit siinä tunnetaan. Useinhan esimerkiksi lomakkeissa ähm, lomakkeen kieli voi olla eh, eri, mutta eh, ihmiset kyllä tietävät, että mitä tulee eh, lokeroon yksi ja mitä lokeroon kaksi. Tässä on kyse siis kielen hyvin rajoitetusta käytöstä. Sitten eh, Rova Foster kysyi, jos hänet oikein ymmärsin, jos yhdessä kontissa on kahdenlaista lastia EUn sisälle ja EUn ulkopuolelle. Sitä ei varmaan tapahdu kovin usein. Se tarkoittaa, että tämä kontti tyytyy avata satamassa ja eh, purettava siellä. Ymmärtääkseni näin ei tapahdu yleensä. Kontti eh, kuljetetaan eteenpäin sellaisenaan, mutta mutta siinä harvinaislaatuisessa tapauksessa, että kontti on avattava satamassa, niin silloin varmaan näitä muodollisuuksia tarvitaan, mutta yleensähän kontit pysyvät suljettuina ja ne lähetetään eteenpäin logistiikkakeskukseen, joten ei tämä käytännössä varmaan ole ongelma. Sitten se, mitä täällä sanottiin pienistä satamista ja joustavuudesta. Minä vielä tarkastelen tätä tarkistusta, jonka ehkä aiotte muotoilla, mutta kyllä meidän täytyy olla varovaisia ei tässä satamilta vaadita valtaisia investointeja, tarvitaan tietokone ja ohjelmisto siihen. Ja sitten järjestelmä on jo pystyssä. Ei satamien tarvitse perustaa valtaisaa tiedonvälityskeskusta. Se on varsin yksinkertainen järjestelmä, mutta jos jollain satamilla on ongelmia, niin sitten täytyy ehkä komission kanssa pohtia, kuinka suurista ongelmista on kyse ja miten nämä ongelmat voidaan helpoiten ratkaista. Jos nyt jos sanomme, että annamme pienille satamille enemmän aikaa, niin se kyllä aiheuttaa ongelmia, missä kulkee pienen ja suuren sataman raja olen avoin tarkistuksillenne, mutta kyllä meidän pitäisi olla varovaisia. Se, mitä herra Kun sanoi, ai yes, kysyitte siitä. RIS on järjestelmä, jossa tarvitaan, jossa on kyse tiedosta liittyen liittyen rahtiin, mutta tässä, ja se on turvallisuusjärjestelmä, mutta tämä on paljon laajempi ähm, sovellus. konttilaiva äh, voi aivan lyhyesti tämän toisen järjestelmän mukaan äh, sanoa, että meillä ei ole mitään vaarallisia äh, aineita lastissamme, mutta tässä uudessa järjestelmässä on sitten tarkka lista siitä, mitä kaikkia aineita tässä lastissa on mukana. Joten meidän täytyy välttää ISN ja tämän päällekkäisyyttä. Jos nämä kaikki tiedot kulkevat SafeCNetin kautta, niin sitten on varmistettava, ettei tietoja välitä päällekkäisesti, mutta tämä on tekninen kysymys. Minä luotan asiantuntijoihin. Tämä on kyllä järjestelmä, jota jo käytetään, konttien seuranta, jos sitä harjoitetaan sähköisesti, niin sitten ne voidaan erottaa paljon helpommin lista tuotteista, jotka pysyvät EUn sisällä ja lista tuotteista, jotka liittyvät jotenkin kolmanteen maahan. Ja kun kaikki nämä kontit voidaan sähköisesti luetteloida, niin siitä tulee paljon helpompaa. Tämä on tietenkin kaikki on hankalaa. Tarvitaan erilaisia, eri listoja EU-ssa pysyvälle ja EU-sta lähtevälle lastille sitä varten voimme varmasti käyttää myös Galileoa. Sitten luotsipalvelut. Mielenkiintoista tarkastella tätä kysymystä. Tässä ei ole kyse siitä, että haluamme ottaa riskejä. Se on aivan selvää. Ja se valtio tai joku tietty alue, joka on vastuussa luotsipalveluista, voi asettaa käyttövelvollisuuden Esimerkiksi ymmärtääkseni Itämeren ja Pohjanmeren välillä on käyttövelvollisuus. Eikä minä tässä nyt halua sanoa, että täytyy luopua täysin käyttövelvollisuudesta, mutta tässä on kyse vain siitä, että joissain jäsenvaltioissa on niin vaikea saada tämä sertifikaatti. että lyhyiden matkojen laivaliikennettä voitaisiin kyllä nopeuttaa huomattavasti, jos selkeästi määriteltäisiin tarvittavat kriteerit. Olen kuullut esimerkkejä kapteeneista, jotka ajavat eh, aina samalla reitillä eh, ja joiden on tulevaisuudessa siirryttävä toiselle reitille, mutta he eivät voi saada luotsikirjaa koska on vaatimuksia, jotka ovat hyvin vaikeita. Joskus sanotaan, että täytyy joku tietty määrä kertoja viikossa äh, ajaa tähän satamaan. Me täällä parlamentissa olemme varsin yksimielisiä, mutta meidän täytyy vielä keskustella neuvoston kanssa. Herra Karamitsofio osoitti, että keskustelu neuvoston kanssa tavoitteista voi olla vähän hankala. Eikä meidän tule toimia niin, ettei tästä pystyttäisi keskustella, koska tämä on kiireellinen asia. Tiedän, että neuvostossa pohditaan sitä, että tätä direktiiviä ei sovelleta joissakin jäsenvaltioissa, sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa ei ole merisatamia tai rannikkoa, mutta minun mielestäni kyllä tätä on sovellettava niihin, kaikkiin niihin jäsenvaltioihin, joiden lipun alla laivoja purjehtii, vaikka niillä ei olekaan omaa merisatamaa, mutta jos laivoja purjehtii niiden lipun alla, niin kyllä näiden sääntöjen täytyy koskea näitäkin jäsenvaltioita. Meidän on keskusteltava neuvoston kanssa tästä ja luotsipalveluista – myöskin satamapaketissa. Luotsit jäivät ulkopuolelle, mutta meidän täytyy kyllä keskustella tästä nyt. Nämä ovat ne asiat, joista meillä on puhuttava neuvoston kanssa ja on tarpeen, että jäsenvaltioiden satamille kerrotaan tästä aikataulusta. Kiitoksia yhteistyöstä ja odotan kovasti hyvää keskustelua neuvoston kanssa. Se on aina erittäin mielenkiintoista. Kiitoksia. Je vous remercie, monsieur. Kiitoksia edustaja Sterks ja kertoisin teille, että aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten jättöpäivä on 25. helmikuuta. Tarkistuksia tarkastellaan 20. maaliskuuta. Valiokunnassa hyväksytään 23. maaliskuuta tämä mietintö ja joko huhti- tai toukokuun täysistunnossa sitten käsitellään tätä Strasbourgissa. Kiitoksia. Tämä oli erittäin tärkeä mietintö. Ja nyt menemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on eh, tilien vastuuvapaudesta, joka annetaan komissiolle. Ajalla Sender eh, Tuli tänne hiukan myöhässä, mutta varmasti. Niin, no teillä on vielä siellä neuvottelu kesken. Ajala Sanders, teillä on puhe, Te saatte puheenvuoron omasta mietinnöstänne, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Perdóneme que no en este momento no le, no le atendía por, por un problema. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, etten juuri kuunnellut. Tässä oli vielä pari seikkaa selvitettävänä. Kiitos paljon. Minulla on asioita hoidettavana tietenkin täällä liikennevaliokunnassa, mutta myöskin budjettivaliokunnassa. Ja teen työtä molemmissa valiokunnissa ja siksi on mukava, että sain tämän lausunnon käsiteltäväksi aiheena, siis vastuuvapaus. Eilenhän täällä keskusteltiin virastoista. Haluaisin ensin luetella tässä faktoja. viittaa myöskin uusiin virastoihin, jotka ovat myöskin tässä lausunnossa mukana. Viittaisin myös sellaisiin asioihin, jotka toistuvat yhä uudestaan. Esimerkiksi yhä uudelleen esiin tuleva kysymys. Yhä uudestaan kysytään, miksi käyttöaste on niin alhainen – jollain, joissa budjetin osissa. Erityisen tärkeillä aloilla osittain esimerkiksi tieliikenneturvallisuuden tai matkustajien oikeuksien osalta. Tietenkin matkustajien oikeuksien osalta on niin, että toimet toteutuvat vähitellen, mutta kuitenkin meillä on vähän sellainen tunne, että näitä varoja käytetään erittäin vähäisessä määrin, 27 prosenttia, erittäin alhainen luku. Varmasti komissio voi tätä meille selittää. Sitten viittaisin siihen, että tilintarkastustuomioistuin on verrannut kehitys, tutkimus- ja kehitysohjelmaa. Nyt on kovasti keskitytty tähän tutkimus- ja kehityspuolen eikä niinkään liikennepolitiikkaan. Siksi kohdassa kolme kehottaisin siihen, että parlamentti vaatisi, että Euroopan laajuisille liikenneverkoille kerät, varattaisiin enemmän varoja. Haluaisimme myöskin, että – jäsenvaltiot toimivat tässä tehokkaammin esimerkiksi niin kuin tehtiin rakennerahastojen osalta. Valtioiden pitää siis voimakkaammin olla mukana rahoittamassa TEN-verkostoja. Sitten yksi seikka, johon puutun, on Galileo. Tässäkin yhteydessä tilanne on hiukan huolestuttava. Nythän juuri katsotaan, miten näitä sopimuksia solvitaan. Me emme katso ainoastaan hankkeiden alkuvaihetta, Galileo-hankkeiden osalta, vaan me katsomme myöskin erittäin tarkkaan budjettivarojen käyttöä. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi tässä tiukempia vaatimuksia kuin aikaisemmin. Tässäkin on tietenkin kyse määräajan käytöstä. Nyt meillä on kriisi, ohjelmointikausi on alkamassa. Kuitenkin on tärkeää yksityiskohtaisesti osoittaa komission puolelta meille – miten varoja on tässä yhteydessä käytetty. Virhemarginaalit, virheiden määrä tähän alan haluan myöskin puuttua. Todella toivon, että pyritään pysymään alle kahden prosentin. Tämä melko korkea virheiden taso ehkä myöskin osaltaan liittyy siihen, että koko asia on jäsenvaltioiden toteutettavissa. Kuitenkaan ei voida hyväksyä sitä, että virheitä on näin paljon vielä näinkin monen vuoden jälkeen. Tilintarkastustuomioistuin on virastosta sanonut, että tässä on hoidettu tilejä ihan hyvin suurempia ongelmia ei ole. No henkilöstö. Henkilöstö on asiantuntijoita – joilla on erityisosaamista, mutta kuitenkin nämä kysymykset ovat olleet hiukan ongelmallisia. Juuri eurooppalaisen liikenneverkoston toimeenpanoviraston osalta. Tässä yhteydessä pyytäisin, että komissio voi vielä antaa yksityiskohtaisempia tietoja näistä äsken esille ottamistani kysymyksistä. Esimerkiksi juuri alhainen varojen käyttöaston Marko Polo-ohjelman osalta. Tärkeää on kuulla, mitä komissio sanoo ennen kuin me teemme oman vastuuvapauspäätöksemme. Muuten olen valmis ottamaan vastaan muutosesityksiä kollegoilta. Odotan suurella mielenkiinnolla teidän kommenttejanne. Matkailu ehkä tulee voimakkaammin esiin myöskin tarkistusten kautta. Tähän mennessä emme ole kovin paljon kuulleet komissiolta, paitsi että varojen alikäyttöä on. Minulla ei ollut vielä aikaa ottaa tätä tarkistusta lausuntoni, mutta se tehdään vielä myöhemmin. Odotan nyt innolla keskustelua. Yes. No. Kiitoksia. Edustaja Grosch. Kiitoksia puheenjohtaja. Jatkan sitä keskustelua, eh, tämä jatkan sitä keskustelua siitä, mitä, minkä aloitimme eilen virastojen kanssa, mutta kyllähän myöskin vastuuvapaudella täytyy olla tietty poliittinen, eh, poliittinen eh, ulottuvuus. Anteeksi herra Gross, täällä on jälleen mikrofoniongelma.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 Se, minkä halusin sanoa, on, että vastuuvapauskeskustelun pitäisi olla myös poliittinen keskustelu, eikä vain lausuntoja, joita teemme joka vuosi eh, ja jotka ovat usein hyvin samanlaatuisia. Eh, käyttöaste on usein hyvin alhainen, kuitenkin kun valmistelemme budjettia, niin tämä valiokunta usein vaatii, että summat, että, että summia nostetaan ja että maksusitoumukset ja maksumäärärahat olisivat mahdollisimman samankaltaiset, ei ainoastaan tehdä sitoumuksia, vaan että määrärahat voidaan myös käyttää. Mehän puhuimme Marko Polosta, se on tärkeä tämän valiokunnan hanke. Sen käyttöaste on 40 prosenttia. Komission pitäisi selittää meille paremmin, miksi tämä käyttöaste on näin alhainen ja eh, tehdä myös ehdotuksia mahdollisesti, koska muistan muita keskusteluja, joissa sanottiin, että esimerkiksi Marko Polon kriteerejä olisi muutettava ja tätä keskustelua on käyty jo ennen kuin käyttöaske oli näin alhea, onko, alhainen, onko jotain tapahtunut vai eh, elätäänkö tässä vuosi toisensa jälkeen tämän kanssa, koska jos koko Galileo-hanki ei ole saanut riittävästi määrärahoja, niin sitten on vaikea hyödyntää myös niitä määrärahoja, joita me olemme antaneet. Minulla on kaksi kysymystä. Täällä puhutaan 2 prosentin virheasteesta. Se perustuu pistettäisiin kokeis, tarkistuksiin. Tiedän, että koko budjettia ei voida tarkistaa. Ja sitten minulla on kysymys liittyen budjettimenettelyyn. Tiedän, e, että e, sitoumukset eivät ole niin tärkeitä, mutta maksumäärärahat kyllä. Ja tiedän, että useita maksumäärärahoja ei käytetä vuoden aikana. Senhän näkee vuoden sisällä, kun taas jollain toisilla aloilla voitaisiin käyttää satakin prosenttia tai enemmänkin olisiko mahdollista näihin budjettikohtiin siirtää ei-käytettyjä maksumäärärahoja esimerkiksi Marco Polo-ohjelmasta TEN-verkkoihin. TEN-verkoissahan käyttöaste on aina 100 prosenttia. Sopiiko tämä budjettimenettelyyn? Sitä en tiedä, mutta poliittisesti tämä olisi ainakin mielenkiintoista. Kiitoksia. Merci, Monsieur Grosch. Kiitoksia, edustaja Grosch. Annan puheenvuoron Kramerille, olkaa hyvä. Ja, ich möchte mich auch bei der Kiitos. Minäkin haluaisin esittelijä kiittää tästä lausunnosta. Totta kai se aina muistuttaa edellisiä, mutta tässä on kuitenkin joitain dramaattisiakin huomioita. Minä haluaisin niihin puuttua vähän enemmän. Me olemme käyneet hyvin perinpohjaista keskustelua matkustajien oikeuksista. Me olimme todella tiukkana, jotta kaikessa liikenteessä otetaan huomioon EU-ssa matkustajien oikeudet. Ja nyt näitä varoja on käytetty 27 prosenttisesti. Olen kuullut, että Italiassa ei esimerkiksi enää kuule, kun kuljetaan rajan yli, eikä voida ostaa esimerkiksi yhteisiä tai tällaisia lippuja, koska EUn laajuisesti ei anneta tietoa. Me tarvitsisimme EUn laajuisesti mahdollisuuden ostaa näitä lippuja samantyyppisesti kuin lentoliikenteessä. Ja haluaisin mielelläni tietää, mitkä maat ovat täytäntöönpanneet. Saksassa eurooppalainen oikeus täytäntöönpantiin viime kesänä. Ei kuitenkaan niin, että olisi osoitettu, että näin Euroopan oikeutta siirrettiin kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siellä esimerkiksi Saksassa ministeri ei mitenkään antanut ymmärtää, etteikö se ollut hänen ehdotuksestaan. Eli haluaisin kyllä kuulla, mikä on asian tila, mihin 27 prosenttia on käytetty, mitä olisi vielä haluttu tehdä, mitä ei ole täytäntöön pantu. Tässä olen yksityiskohtaisemmissa kertomuksissa. Minä olen pari kolme vuotta sitten ollut itse valmistelijana. Vuonna 2007 päätettiin minun lausunnostani ja kohdassa seitsemän sanotaan, että kehotamme komissiota kertomaan meille vuosittain yksityiskohtaisen kertomuksen kautta yksittäisistä hankkeista. Tähän mennessä tällaista vastausta ei ole saatu, joten varovaisesti nyt kysyisin, missäköhän tällainen kertomus on, mistä sen saa, onko sitä olemassa ylipäätään – suurella enemmistöllä, muistaakseni jopa yksimielisesti tästä päätettiin, ei valiokunnassa, vaan koko parlamentissa. Haluaisin mielelläni tämän kertomuksen, ei ainoastaan täällä tässä keskustelussa, vaan laajemmin. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia. Meissner, olkaa hyvä. Ja, vielen Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä aiempien puhujien kanssa. Kiitos oikein paljon Ajalle Sender tästä lausunnosta. Todella on niin, että ei voi olla mitenkään meitä tyydyttävää se, että toisaalta sitoumusmäärärahoja ei voida muuttaa. Ehkä Grossin ehdotus voisi olla mahdollinen tie. Pitää kuulla komission kanta tähän, onko komissio samaa mieltä. Kohta seitsemän Aila Senderiltä, jossa kehotetaan komissiota antamaan selvityksiä siitä – miten perustellaan vajaa käyttöä ja sanomaan, mitä voidaan tehdä, jotta tämä ei toistuisi. Me tietenkin haluamme, että liikenteen alalle määrätyt rahat myöskin tulevat käyttöön. Matkustajien oikeuksien osalta olen Kramerin kanssa ihan samaa mieltä, jos vain 27 prosenttia varoista käytetään, niin tämä ei ole enää tyydyttävä tilanne. Se, ettei voida ostaa yhtenäisiä lippuja Euroopan laajuisesti komission kanssa, kun keskusteltiin, niin tuotiin esiin se, että tämä selkeästi ei ole tyydyttävä tilanne. Tämä ei nyt sinänsä liity ehkä suoraan määrärahoihin, mutta tämä on hyvä asia tuoda tässä esiin. Virhetaso ei kahden ja viiden prosentin välillä. Se on saatava alle kahden prosentin, mutta aikaisempien puhujien mukaan minäkin mukaisesti minäkin halusin kysyä komissiolta, miten tätä varojen käyttöä voitaisiin parantaa. Voitaisiinko esimerkiksi Grossin ehdotuksen mukaan muutella tätä vuoden kuluessa. Minä olen budjettiasiantuntija, mutta olisi kyllä tärkeää, että määrärahoja voidaan käyttää. Tiedämme, että liikennealla kaiken kaikkiaan on tärkeä sisämarkkinoilla ja siksi varoja pitäisi voida saada tehokkaaseen käyttöön. Thank you, Mrs. Ma- Kiitoksia, Rova Meissner. Nyt komissiolta Banucci. Annan puheenvuoron teille. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, I think I will, I will, um... Niin, ehkäpä puhunkin äh, ranskaa. Niin, ensinnäkin vastaan äh, yleisluontoisemmin Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että sitoumusmäärärahat ovat eri asia kuin maksumäärärahat. Maksaa voi ainoastaan, jos saa maksu pyynnön, laskun. Yleisesti ottaen siis. Ensinnäkin liikenne, turvallisuus, matkustajien oikeudet ja Marko Polo. Näiden osalta voin sanoa, että kaikkein tärkein on Marko Polo. Se, sitä on muutettu merkittävällä tavalla. Sen täytäntöönpanosäädöksiä on muutettu ja vuonna 2009 käyttöaste oli 100 prosenttia, eli olemme nyt päässeet pisteeseen, jossa olemme voineet jopa vahvistaa tätä budjettikohtaa mui, mui, eri siirtojen avulla. Eli asetuksen muutos on mahdollistanut sen, että olemme voineet ylittää aiempien vuosien huonon käyttöasteen. Olemme voineet saada, pankkitakuita ja parantaa valintaa. Eli meillähän oli aiemmin teknisiä ongelmia. Mitä tulee Galileoon, voisin sanoa, että vuosi 2008 oli siirtymävuosi ja tuolloin valmistelimme tätä European Space Agency-virastoa ja ESAn viraston henkilöstön siirtymää. Henkilöstöhän tuli vasta vuoden 2008 lopussa. Kuitenkin vuonna 2008 olimme allekirjoittaneet sopimuksen ja vuonna 2009 kaikki sopimukset, kaikki hankinnat tai suurin osa hankinnoista oli saatettu päätökseen, eli tämä oli tärkeä asia. Vuosi 2008 oli siirtymävuosi ja vuonna 2009 sitten päästiin jo rutiiniin. Mitä tulee TEN-T-virastoon, erityisesti henkilöstön osalta voin vakuuttaa teille, että tällä hetkellä virastossa on minimimäärä virkoja noin sata kuntahenkilöstön jäsentä. Tämä on ihan normaalia, voisin sanoa, kun no, vuonna 2008 rekrytoitiin aika vaatimattomalla tavalla. Vasta seuraavana vuonna tämä virasto muuttui autonomisemmaksi. Nyt virasto on alkanut rekrytoida tulla nopeudella. Joskushan menee kolme, neljä, viisi, kuusikin kuukautta ennen kuin päästään vauhtiin. Ja lopuksi, mitä tulee Kramerin huomioon, eli miksi tämä, ö, seitsemän, miksi tämä prosenttiosuus, joka liittyy, onko, onko tämä prosenttiosuus hu, huolestuttavaa vaikka ei? No, Tämä asia otettiin huomioon budjettikohdassa, jossa oli 345 miljoonaa euroa. Eli Euroopan parlamentti otti tämän huomioon. Meidän on tietysti kuitenkin täytynyt ottaa huomioon erilaisia sovellutuksia ja annan puheenvuoron eh, herra Filippille, joka teille yksityiskohtaisemmin kertoo tästä asiasta. Yes, thank you. So as uh, Mr. Bonucci say, uh, said, In 2008 uh, we had, uh, Niin, äh, kuten juuri sanottiin, vuonna 2008 saimme 400 000 maksusitoumuksia tähän budjettikohtaan ja kaksi tointa, jotka äh, suunniteltiin, oli tietokampanja äh, matkustajaoikeuksien tietoisuuden lisäämiseksi ja lisäksi ja Lisäksi toinen toimi liittyen matkustajien oikeuksiin. Tämä toinen toimi toteutettiin ja toista lykättiin. Ja nyt aiomme tämän kampanjan käynnistää ja hankkeen, jossa aiomme arvioida, miten matkustajan oikeudet ovat parantuneet ja aiomme lisätä tietoisuutta uusista oikeuksista, jotka astuivat voimaan marraskuussa 2009, nimittäin rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja aloitteet, jotka liittyvät meriliikenteen ja bussiliikenteen matkustajaoikeuksiin. Nämä ovat ne aloitteet, joihin olemme ryhtymässä tänä vuonna. Sen jälkeen, mitä ajattelimme toteuttavamme vuonna 2008. Ja kuten juuri äsken sanottiin, maksu sitoumuksista. Komissio oli atessaan ehdottanut 350 000 äm, maksumäärärahoja. Meillä annettiin 325 000. Me ma, käytimme sitä noin 200 000, joka on noin 55 prosenttia, mutta se johtui tämän toimen lykkäämisestä. Kiitoksia. Zu den Berichten gesagt niin kysymykseni näistä kertomuksista, jotka pitäisi antaa joka vuosi. Yeah, I got, I've never known a commission intervention. Niin, en ole koskaan nähnyt, että komission puheenvuoron jälkeen näin moni käsi nousee ylös ja näin monesta aiheesta. Niin, ehkä Michael ensin, sitten Matias ja sitten esittelijä voi vielä. Michael. Oliko sinulla joku erityinen kysymys? Niin, minähän esitin tämän kysymyksen niin eh, kertomuksen ensimmäinen kolmatta 2007, joka teille annettiin, niin eh, tässä, esitel- tässä mietinnössä niin sanottiin, että te annatte joka vuosi yksityiskohtaisen kertomuksen, ja nyt haluaisin tietää, että mistä sen saamme, eh, vaikka sitä ole olemassa. Niin, ehkä voisi sitten kysymykseni ranskaksi. Niin, Halusin tietää, miten kahden ja viiden prosentin välillä, siis täällä puhuttiin kahden ja viiden prosentin virheestä, Enfin, me le dire. Je suppose que quand on est dans le contrôle budgétaire, on doit le savoir. La deuxième question m'a intéressé encore plus. Halusin siis tietää, kuinka paljon näitä pistokokeita on tehty ja mitä tulee niihin budjettikohtiin, joita on käytetty jopa 100 prosenttia. Kuitenkin hankkeet on jouduttu torjumaan rahan puutteesta. Onko mahdollista parantaa tätä tilannetta? Useinhan kun me puhumme budjetista, niin puhutaan siitä, miten näitä budjettikohtia halutaan vahvistaa. Mielestäni on onnetonta, että tällaisella sektorilla kuin liikennesektori tapahtuu alirahoitusta, eikä voida erittäinkin tärkeitä hankkeita toteuttaa. Ja erityisesti kun puhutaan maksumääräyksistä, niin rahaa ei ole. Une réponse à cette possibilité pour la deuxième question. Sí, eh, quería agradecerle al señor Bonucci toda su información, pero desearía... Niin, kiitokset komission edustajalle näistä tiedoista sydämellisesti. Mutta vielä lisäkysymys Galileon osalta. Tämä siirtymävuosi on takana, kriisi takana kuitenkin käyttöaste. Vaikka se on vähän parantunut, on edelleen noin 50 prosentissa, joten vielä kysyisin, onko jotain parannusta luvassa. Manucci, kolme uutta kysymystä Varmaan sen vuoksi, että tuntuu siltä, että ette vastannut alun perin riittävän hyvin. <laughs> But okay. Let's just... Kiitoksia. Kysymyksiä oli liikaa, mutta aloitetaan tästä viimeisestä tästä Galileo-kysymyksestä. Miten tilanne voisi parantua? Vastaus on yksinkertainen. Vuonna 2009 100 prosenttia. Se kyllä puhuu puolestaan. Galileo kärsisi muunlaisista ongelmista – siinä mielessä, että se, mitä on tehty vuonna 2009, on todella huomattava tulos. Enkä usko, että on mitään ongelmia menojen suhteen. Mitä tulee tähän Era Grossin mainitsevaan asteeseen, niin nämä otannat, otan voittojen koko sen päättää tilintarkastustuomioistuin. Minä en tiedä, kuinka suuri se oli. Minä voin sanoa, mitä me teemme, kun tarkastamme tilit, jos se ketään kiinnostaa. Me yleensä tarkastamme tärkeimmät sopimukset, mitä tulee sopimuksen kokoon. Näin säännöissä sanotaan sitten otamme sattumanvaraisesti joitakin muita sopimuksia ja sitten mahdollisimman mm, riskialtteita sopimuksia, jotka menneisyydessä eivät ehkä olleet ihan säännönmukaisia. Tämä on komission otantajärjestelmä. Lisäksi järjestimme tilintarkastuksen, jossa sanoimme edunsaajille, miten noudattaa sääntöjä, koska haluamme välttää ongelmia aluksi, emmekä niinkään löytää niitä lopuksi. Olemme järjestäneet seminaareja, joilla varmistetaan, että edunsaajat tietävät, mitä sopimuksessa lukee. Tällä tavoin yritämme vähentää virhemäärää, joka yleensä syntyy sopimuksen täytäntöönpanossa. Onko muita kysymyksiä? Kiitoksia. Uh, niin. Määrärahan siirroista tavallinen käytäntö päivittäisessä elämässä on niitä esittäjä, niin tehdäänkin vuoden aikana silloin, kun tuntuu, että – jotain määrärahoja voitaisiin käyttää muissa hankkeissa tai muissa budjettikohdissa. Vuonna 2008 sitomismäärärahoja on käytetty vähän alle 98 prosentin, joten silloin ei ole paljon pelivaraa käyttää sellaisia määrärahoja, jotka ovat jääneet käyttämättä. Maksusitoumusmäärärahojen osalta, kuten sanottiin, meillä täytyy olla – pyyntö ensin edunsaajalta, mutta yhden vuoden, kerran vuodessa lokakuussa tehdään tämä siirto globaali siirto, ettei tässä nyt maksumäärärahoja. On ymmärrettävä, että tämän harjoituksen kauttakaan käyttöaste ei ollut täydellinen, mutta on ymmärrettävä, että on vaikeampi e- ennakoida silloin, kun puhutaan pienistä summista, josta puhuttiin täällä. Käsittelen vielä herra Kramerin kysymystä liittyen tästä kertomuksesta budjettikohtien täytäntöönpannista. Varmaan on ollut väärinkäsitys, koska me kyllä kerromme kohta kohdalta budjettipääosastolle ja sitten me oletamme, että budjettipääosasto ilmoittaa teille. Ehkä te haluatte suoramman linkin meidän raporttimme ja sen tiedon välillä, mitä täällä valikunta saa. Näitä kertomuksia tehdään säännöllisesti. Meillä ei ole mitään ongelmaa siinä, että lähettäisimme teille budjettikohtien täyttöasteesta kertomuksia, mitä tulee sitoumuksiin ja maksumäärärahoihin. Uh, niin, Kramerhan otti esiin sen kysymyksen, että eh, kenen ikinä olikin määrä meille vuosittain raportoida, ei ole niin tehnyt. Ja tähän asiaan piti kiinnittää huomiota. Uh, the, the report... Ottakaa huomioon, että jonkun tietyn vuoden kertomus saadaan päätökseen seuraavan vuoden alkukuukausina, joten me nyt eh, maaliskuussa saamme vuoden 2009 kertomuksen valmiiksi. Sitten voimme lähettää sen teille. Mrs. Näinhän se on. Ja sitten Ajala Sender Olkaa hyvä. Ahora estamos hablando del descargo del 2000. Kiitoksia. Niin, mehän katsomme nyt vuoden 2008 lukuja, ja aivan kuten Kramer sanoi, niin me emme ole vielä tätä luvattua raporttia tai luvattuja raportteja saaneet kaikkien vuosien osalta. Joten olisi oikein mukava, jos komissio voisi lähettää meille ra- kopiot näistä raporteista erityisesti pilottihankkeista. Meillähän on ollut kovastikin vaikeaa budjetin vali- budjettivaliokunnassa, kun olemme yrittäneet saada ne <clears throat> budjetoitua, ja siinäkin tapauksessa tasot ovat olleet hyvin minimaalisia, kun rahasta puhutaan. EPPn kollegat, jotka eivät tosin ole täällä nyt, jo kysyivät, että minkälaisia, esi- minkälaisia otantoja tilintarkastustuomio istuin käyttää, kun ö, toimii näissä asioissa. Tarvitsemme todellakin enemmän avoimuutta ja toivottavasti sellaista nyt tulee, kun tilintarkastustuomioistuimessa on uusi puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen työn tulisi olla siis avoimempaa, jotta mekin tietäisimme, minkälaisiin otantoihin heidän johtopäätöksensä perustuvat. jonkinlaista parannusta on tapahtunut ja odotamme lisää parannusta tapahtuvan. Nythän puhutaan siis vuodesta 2008 ja tiedämme, että sen jälkeen asiat ovat parantuneet toden tottakin. Joka tapauksessa nyt esitämme kaksi tarkistusta. Niin, ja tarkistusten jättöpäivä on 3. helmikuuta. Tarkistuksia tarkastellaan 22. helmikuuta ja äänestetään sitten 23. helmikuuta. Ja uskoaksemme budjetin val- valvontavaliokunta äänestää maaliskuussa niin, että 3. helmikuuta tarkistusten jättöpäivä 23. päivä käsitellään niitä ja äänestetään, siis 22. käsitellään ja 23. äänestetään. Nyt pieni tauko ennen kuin otamme vastaan puheenjohtajavaltio Espanjan. Toivottavasti palaatte kello 11. Näin myös Espanjan TV-ryhmä saa mahdollisuuden asettautua tänne äh, tuottamatta turhaa häiriötä. Toivottavasti kaikki ovat nyt, kaikilla on mahdollisuus pukeutua TV-esiintymistä silmällä pitäen. Tavataan kello 11. Okay, colleagues. Hyvät kollegat. Can I welcome to the... Haluaisin toivottaa tähän valiokuntaan tervetulleeksi puheenjohtajavaltion edustajan ministeri Blanco Lopesin. On suuri ilo ottaa teidät vastaan tänne, ministeri. Ja tiedän, että jäsenet odottavat kuulevansa, mitä teillä on sanottavananne Espanjan puheenjohtajakauden suhteen. Ja jos menneisyys on millään tavalla suunta, menneisyyden kokemukset ovat millään tavalla suuntaantavia, niin kysymykset varmasti tulevat olemaan kovinkin haastavia – meillä on tavallaan kaksi kärpästä ka- yhdellä iskulla. Meillä on ensinnäkin, te olette täällä nyt aamupäivällä ja iltapäivällä meillä on vielä matkailusta vastaava ministeri. Eli me todellakin <clears throat> haluamme käyttää aikaa sen kuulemiseksi, mitä teillä on sanottavananne. Tiedän, että Aiemmin Espanjan puheenjohtajakausi on ollut hyvin hyödyllinen. Eilen Ruotsin ministeri vieraili täällä oman puheenjohtajakautensa päätteeksi ja on ihan asiallista, että heti seuraavana päivänä me saamme nyt kuulla teidän puheenvuoronne. Odotamme hyvää yhteistyötä teidän puheenjohtajakautenne aikana teidän kanssanne ja toivotamme teille kaikkia menestystä tässä työssänne. Jos nyt voin antaa teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente, señorías. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, Tänään tulin tänne parlamenttiin kertomaan teille tärkeimmistä aiheista, joita käsitellään liikennepolitiikan alalla Espanjan puheenjohtajakaudella. Prioriteetit löytyvät myöskin tästä asiakirjasta. Mielelläni annan tämän teidän käyttöönne, Voitte sitten tämän ottaa itsellenne puheenvuoroni jälkeen. Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja espanjalaiset ensimmäisenä – pyrkivät sopeutumaan uusiin toimielinpuitteisiin. Lissabonin sopimuksen kautta parlamenttikin on saanut uutta toimivaltaa ja varmasti tästä on etua EUn kansalaisille. Kansalaisiahan te edustatte ihan suoraan. Minä haluaisin mielelläni helpottaa Euroopan parlamentin työtä. Ja siksi sen lisäksi, että on nämä perinteiset tapaamiset puheenjohtajakauden aluksi ja lopuksi. Tulen tänne myös maaliskuussa kertomaan siitä, mitä kevään liikenneneuvostossa päätetään. Espanjan hallitus haluaa ennen kaikkea keskittyä niihin ohjelmiin ja niihin aloihin, joiden kautta voidaan huolehtia kestävästä talouskasvusta. Hyvät naiset ja herrat, Erityisesti puutumme kestävyyteen, innovaatioon ja turvallisuuteen, samalla ajatellen EUn ulkoisia suhteita. Liikenteellä on kestävyydessä hyvin tärkeä rooli. Tässä mielessä Espanja Kaudellaan erityisesti kiinnittää huomiota niihin toimiin, jotka mahdollistavat päästöjen leikkaamisen, mahdollistavat liikkuvuuden parantamisen – ja myöskin haluamme parantaa, laajentaa liikenneverkkoja, jotta liikennesektorin kilpailukyky paranisi. Erityisesti ajattelemme kaupunkiliikenteen ja taajama-alueiden liikenteen vaikutuksia, jotka ovat näillä alueilla erityisen kielteisiä. Lokakuussa komissio esitti kaupunkiliikkuvuuden liikkuvuuden ohjelman, jossa on monia toimia tällä alalla. Espanjan puheenjohtaja kaudella järjestää epämuodollisen ministeritapaamisen La Coruñassa helmikuun 12. päivä ja silloin pyritään katsomaan tehokkaimpia, kestävämpiä liikennemalleja taajama-alueilla ja kaupunkien keskustoissa. Myöskin kesäkuisen neuvoston kokoukseen voidaan tuoda johtopäätökset, jotka koskevat tämän alan päätöksiä. Helmikuussa 2009 julkaistiin TEN-T-vihreä kirja ministerineuvoston kokouksessa 11. kesäkuuta hyväksyttiin johtopäätökset ja komissiota on kehoitettu aloittamaan kaksi aloitetta. Kyse on verkostojen suuntaviivojen uudistamisesta ennen vuoden 2010 loppua ja sitten tiedonanto metodologiasta ja kriteereistä, joka koskee uutta päätöstä vuoden 2010 alkupuolella. kommenteissa ja suosituksissa, jotka liittyvät tähän tiedonantoon, neuvosto on erityisesti halunnut huolehtia kestävyydestä ja hyvästä jaosta TEN verkostojen osalta. Euroopan komission kanssa olemme sopineet, että Tästä aiheesta järjestetään 8. ja 9. kesäkuuta Saragossassa ministeritason tapaaminen, jossa voidaan keskustella verkostojen tulevaisuudesta. Ensin on sovittava menetelmästä ja sitten työstetään näitä itse verkkoja. Ja Espanja puheenjohtajavaltiona haluaa erityisesti tässä kiinnittää huomiota Välimeren käytävään. Kestävän liikenteen osalta haluamme erityisesti tukea rahtikuljetuksia rautateillä. Rautateihin liittyy monia sosiaalisia ja ympäristöetuja. 11. kesäkuuta 2009 poliittisesti sovittiin uudesta asetuksesta, joka koskee rautateillä tavarakuljetuksia rautateille ja me pyrimme saamaan myöskin parlamentin hyväksynnän tässä yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, liikenteen kilpailukyky liittyy pitkälti siihen, miten hyvin huolehditaan palveluista, miten hyvin huolehditaan matkustajien oikeuksista. Kaksi asetusta tällä alalla. Rautatieliikenne toisaalta ja toisaalta meriliikenteen alalla keskustellaan matkustajien oikeuksista. Me otamme kantaa näihin kahden asetukseen yhdessä, niin kuin täällä on sovittu. Espanja puheenjohtaja valtiona haluaa hoitaa yhteistyön parlamentin kanssa niin, että voimme sopia kaikkia tyydyttävästä mallista. Me haluamme samantyyppiset matkustajien oikeudet Euroopan laajuisesti riippuvatta siitä, mitä liikennemuotoa käytetään. Lisäksi pitää tunnustaa paremmin matkustajien oikeudet. Matkustajien pitää paremmin tietää myöskin, oikeuksistaan paremmin, koska muuten tällä alalla on paljon valituksia, erityisesti silloin, kun joitain reittejä perutaan. Valmisteleva työ on tärkeää, jotta voidaan saada päätökset, päätökset aikaiseksi myös silloin, kun ajatellaan matkustajien oikeuksia, jos matkan järjestäjä on maksuvaikeuksissa. Komissio valmistelee ehdotusta tällä alalla. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila – on seuraava aihe. Single European Sky on todella virstanpylväs Euroopan rakentamisessa. Tässä on kyse siitä, että lentoliikenne voi toimia tehokkaasti. Espanjan puheenjohtajavaltiona aikoo yhdessä komission kanssa 25.–26. helmikuuta järjestää Madrinissa konferenssin. Silloin sovitaan tiekartasta teen 2012. Siinä on kyse toimista, joilla toteutetaan toista lainsäädäntöä pakettia Euroopan unionin puolelta. Uskoakseni meidän kannattaa yhdistää tässä ponnistukset, jotta päästään tavoitteeseen. Kyse on myöskin meriliikennekuljetusten kilpailukyvystä. Me olemme tukea Euroopan parlamenttia siihen, että siinä, että saadaan hyväksyttyä ehdotus, joka koskee sähköistä tiedonsiirtoa meriliikenteessä kun ajatellaan siis ilmoitusmuodollisuuksia, kun saavutaan tai lähdetään EUn alueella satamasta. Me haluamme helpottaa byrokraattisia kysymyksiä tässä yhteydessä. Liikenteen innovaatiot on myös tärkeä aihe. Espanjan puheenjohtajakaudella haluamme kehitellä mallia, joka koskee EGNOSia vuoteen 2013 mennessä. Galileo on toinen tärkeä aihe. Keskipitkällä aikavälillä haluamme tässä saada työstetyn ohjelman, jossa ajatellaan Galileon valvontaviranomaisen osalta tehtäviä muutoksia. Haluamme myöskin konkreettisemmin puuttua kolmeen valvontakeskukseen. Tästä aiheesta neuvosto sopi marraskuussa 2007 älykkäät liikennejärjestelmät komissioltaan tiedonanto vuodelta 2008. Me haluaisimme mielellään päättää direktiivitekstistä ainakin tieliikenteessä ja yhteyksissä, kun puhutaan yhteyksistä muihin liikennemuotoihin. Parlamentti ja neuvosto on ilmeisesti jo tässä hyvällä tiellä. Lisäksi eri liikennemuotojen turvallisuuden parantaminen on prioriteetti meidän puheenjohtajakaudellamme – tässä on kyse siitä, että toimitaan hyvin tiukkana. Minä olen sitä mieltä. Lentoliikenteen turvallisuus, komission ehdotus, joka koskee määräyksiä, kun tutkitaan onnettomuuksia, tulee esille puheenjohtajakaudella. Tämä on tärkeä seikka. Me tarvitsemme eurooppalaisen verkoston, johon kootaan tutkivat viranomaiset niin, että voidaan huolehtia siitä, että korrektisti kohdellaan uhreja ja uhrien omaisia. Kun ajatellaan esimerkiksi matkustajan luetteloiden antamista edelleen viranomaisille. Ikan puitteissa Espanja puheenjohtajakaudellaan koordinoi eurooppalaista kantaa maailmanlaajuisissa kokouksissa, joka järjestetään 29.31. maaliskuuta Montrealissa. Tiedän oikein hyvin, että ehdotukset ovat aiheuttaneet paljon huolta kansalaisten piirissä ja Lakorunjan epämuodollisessa kokouksessa aion tehdä ehdotuksen kollegoille niin, että voidaan parantaa turvallisuutta eurooppalaisilla lentokentillä. Olemme komission kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitsemme konsensushenkistä päätöstä. Eurooppalaiset eivät ymmärrä sitä, että me voisi sopia näin tärkeästä aiheesta. Tieliikenneturvallisuus on myös tärkeä prioriteettialue hallituksille. Liikenneministerineuvostossa Espanjan puheenjohtajavaltiona tekee ehdotuksia, jotka voidaan nähdä yhteydessä komission tiedonantoon, joka koskee tieliikenneturvallisuuden toimintaohjelmaa vuosille 2011-2020. Me järjestämme korkean tason kokouksen, liikenteen pääjohtajien kokouksen toukokuussa Madridissa. Silloin puhutaan yritysten turvallisuuskulttuurista. Ja ministerineuvoston kokouksessa kesäkuussa voimme esitellä tämän kokouksen tulokset. Lisäksi haluamme tukea eu suhteita kolmansiin maihin. Kaikkein tärkeimpänä tässä yhteydessä on toinen vaihe, jossa neuvotellaan lentoliikenteen sopimuksesta Yhdysvaltain ja EUn välillä 13. päivä tammikuuta. Minä ja komission valtuuskunta matkustimme Yhdysvaltoihin ja neuvottelimme Reila Hoodin kanssa, paikallisen liikenneministerin kanssa. Minä esitin siellä eurooppalaisten kantaa ja painotin sitä, että Euroopan unioni pitää tärkeänä sitä, että – löydetään tasapainoinen malli, joka mahdollistaa vastavuoroisen markkinoille pääsyn. Amerikkalainen liikenneministeri kertoi minulle, että Yhdysvalloille epäonnistuminen. Tässä ei ole mikään vaihtoehto. 15.17. helmikuuta käydään neuvottelukierros Madridissa. Tämä on seitsemäs neuvottelukierros ja toivon, että silloin pääsemme konkreettisiin tuloksiin. Näillä aloilla, hyvät naiset ja herrat, haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että tämän valiokunnan puheenjohtaja on ollut tärkeässä roolissa. Siitä haluaisin esittää sydämestä kiitoksia. Lopuksi muistuttaisin siitä, että toukokuussa järjestetään Brasiliassa EUn ja Latinaisen Amerikan välinen kokous. Silloin on tarkoitus allekirjoittaa kahdenvälinen sopimus EUn ja Brasilian välillä. Hyvät naiset ja herrat, Varmasti olette voineet todeta, että tässä on kyse hyvin kunnianhimoisesta ohjelmasta. Kyse on erittäin tärkeiden aiheiden käsittelystä EU-liikenteen kannalta. Meidän suhteemme Euroopan parlamentin liikennevaliokuntana tässä ratkaisevassa roolissa. Minä toivon, että teidän tuellanne voin edetä tässä työssäni. Toivon, että saan teiltä monia hyviä ehdotuksia jo etukäteen. Haluaisin niistä kiittää. Minister, thank you very much in... Kiitoksia kovasti, ministeri, puheenvuorostanne. Ennen kuin annan koordinaattoreille puheenvuoron, haluaisin kertoa, että oli hyvä kuulla teidän määrätietoisuudestanne eh, EUn ja USAn siviiliilmailuasioiden eh, suhteen ja että tulette edistämään seuraavaa neuvottelukierrosta Madridissa. Haluan kiittää teitä siitä, että olette henkilökohtaisesti panostanut tähän asiaan. Ja kesäkuussa toivottavasti olemme Saragotassa. Toivottavasti onnistun pääsemään paikalle. Ajala Sender on kertonut minulle, että se on erittäin kaunis Espanjan kolkka. Eurodiputados. Yeah, yeah, okay. Thank you. So, on the first round I... Niin, Aloitamme puheenvuorokierroksen EPPn eh, e koordinaattorilla Groschilla. Niin, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Neuvoston puheenjohtaja näistä selvityksistä. Tämä oli minun mielestäni paljon konkreettisempaa kuin mitä olen tähän mennessä pystynyt lukemaan. Se, mitä kuulimme nyt, osoittaa, että haluatte tärkeillä aloilla tehdä, määritellä painopistealueita. Tietenkin meilläkin on täällä kysymyksiä, jotka ovat meidän sydäntämme lähellä, mutta tiedän, että parlamentin sydän ei ole aina ihan samalla paikalla kuin neuvoston sydän. kuitenkin sydämen rytmihäiriöt saattavat aiheuttaa hyvin vakavia terveysongelmia. Kestävyys on meille tärkeää. On tärkeää, että kestävää kaupunkiliikennettä käsitellään. Me olemme käsitelleet tätä viime kaudella jo hyvin paljon. Noin 80 prosenttia ihmisistä asuu kaupunkialueilla, joten liikkuvuus siellä on erittäin tärkeä kysymys. Yksinkertainen kysymykseni tässä yhteydessä on se, että uskotteko, että tällainen pehmeä politiikka, että vaihdetaan hyviä käytänteitä, vertaisarviointia ja niin poispäin, että se riittää vai oletteko sitä mieltä, että tietyillä aloilla pitäisi mennä ehkä askel eteenpäin? tulee TEN-verkkoihin, ongelma meillä on rahoituksen suhteen. E, ei ole puutetta ideoista eikä hyvistä hankkeista. Emmekä me tarvitse 18 prioriteettilistaa, vaan se, mitä me haluaisimme tietää, on miten neuvosto aikoo teoreettiset ideat toteuttaa konkreettisesti millaisia uusia rahoitusmalleja löydätte yhdessä komission ja neuvoston kanssa? Liikenneministereillä on hyvin paljon toiveita, mutta sitten jäsenvaltioiden budjettiministerit tuhoavat nämä toiveet. Miten pääsemme tästä ristiriidasta ulos? Minä sitten modernista teknologiasta olemme aivan samaa mieltä kanssanne. Tässä puhutaan nyt vähän vähemmän tieliikenteestä, mutta uskon, että tällä saralla tulevaisuudessa, jos on poliittista tahtoa ja tukea ja määrärahoja riittää, niin voimme tukea ensinnäkin puhtaita moottoreita ja lisäksi lisätä tutkimusta tällä alalla. Se olisi esimerkki, jonka Eurooppa voisi asettaa ja sillä olisi tulevaisuuden kannalta merkitystä, koska Euroopasta tulisi merkittävä tuotantopaikka. Tutkimusta kyllä, mutta millaisin määrärahoin voisitteko neuvoston puolesta puhua luvuista? Ja sitten on paljon sopimuksia, kansainvälisiä sopimuksia, joista puhuitte äsken ja puheenjohtajakin ne mainitsi. Se on tietenkin tärkeä kysymys ja erityisesti meriliikenteessä, puhuitte myös lentoliikenteessä, on tarpeen, että toimimme emme vain Euroopassa, vaan maailmanlaajuisesti, koska muuten menetämme uskottavuutta, jos eurooppalaiset hyvät yritykset eivät jatku kansainvälisesti. Oletteko nähnyt jo edistystä meriliikenteen saralla? Lintoliikenteenhän mainitsittekin. Ja sitten viimeinen kysymys liittyen kustannusten sisäistämiseen. Me olemme keskustelleet tästä ja saimme sitten vastauksen, että tätä asiaa ei käsitellä. Te tiedätte, että tämä tutkimus on tehty jo pitkän aikaa sitten. Tiedän, että teillä on kunnianhimoinen ohjelma, mutta miksi ette tästä tänään puhuneet? Kuinka kunnianhimoinen haluatte olla tässä asiassa? Kiitoksia. Niin, yritän antaa koordinaattoreille neljä minuuttia ja muille kolme minuuttia kysymyksiä varten ja sitten ministerillä on vielä aikaa vastata. Ja jäsenetkin voivat vastata. Kolme kysymystä kerralla. SOS SED-ryhmältä Alcatrali, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin, ministeri, ensinnäkin haluaisin toivottaa teille tervetulleeksi. Haluan toivottaa teille hyvää menestystä. En ollenkaan epäile sitä, että tekö olisi erittäin sitoutunut työhönne tulevina kuukausina ja me tulemme tukemaan teitä niin, että mekin voimme eh, edistää kunnianhimoisia politiikkojamme. Tehän olette ollut, teillä on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma. Neuvostossahan on aina ollut hankalaa eh, kaikkein hitaimpien jäsenvaltioiden vuoksi. Sen vuoksi joskus on vaikeaa saada aikaan edistystä. Tehän tiedätte, että me käsittelemme, meillä on erittäin tärkeä keskustelu meneillään liikenteen ja kuljetuksen tulevaisuudesta. Ja tärkeää on se, että tulemme tekemään muutamia strategisia valintoja tuleviksi kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi vuodeksi, jotta saadaan kestävää, turvallista, ympäristöystävällistä kuljetusta. No, neuvosto usein esittää kauniita lausuntoja kestävästä liikenteestä – olemme kuulleet Kööpenhaminan lausunnoista, mutta siinä vaiheessa, kun täytyy laatia konkreettista lainsäädäntöä, niin aletaankin epäröidä eurovinjetti, eh, direktiivi, ulkoisten kustannuksen sisäistäminen ja niin edespäin. Nämä ovat sellaisia toimia, joihin täytyy ryhtyä, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme. Mitä teillä on sanottavana ne tästä? Mehän tiedämme, että kaupunkien liikkuvuus, kaupunkiliikenne on tärkeä asia. Te viittasitte myös rautatieliikenteeseen, rahtiliikenteeseen. Sekin on tärkeä kysymys kestävyyden kannalta, mutta tietenkin tarvitaan vielä keskustelua näistä prioriteettikäytävistä. Ja tähden sitten sitä, että infrastruktuurien rahoittaminen on tärkeä kysymys. Aivan kuten Gross sanoi, niin täytyy pohtia, miten se onnistuu erityisesti kun budjetit ovat mitä ovat. Me tiedämme, että mielipiteet vaihtelevat esimerkiksi lentoliikenteen matkustajakysymyksistä. On hyvin tärkeää saada aikaan edistystä myös onnettomuuksien torjumisessa – Yritämme omaksua eurooppalaista lähestymistapaa. Emme halua, että jäsenvaltiot tekevät yksipuolisia turvallisuusratkaisuja. Ja jos teillä hyviä ratkaisuja on, niin me varmasti tuemme teitä. Mitä sitten tulee turvallisuuteen? Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita meille. Komissiohan aikoo esittää toimintasuunnitelman. Toivottavasti neuvosto on riittävän kunnianhimoinen tämän asian suhteen. Edelleenkin 14 000 uhria vuosittain äh, on liikenteessä, joten turvallisuutta on parannettava. Haluan siis toivottaa teille kaikkia menestystä puheenjohtajakauten aikana. Emme varmasti aina ole kaikesta yhtä mieltä, mutta uskon, että voimme tehdä ö, hyvää yhteistyötä. Kiitoksia ja Meissner liberaalien puolesta. Kiitos paljon puheenjohtaja ministeri. Suurkiitokset tästä alustuksesta. Odotan innolla Espanjan puheenjohtajan kautta ja hyvää yhteistyötä teidän kanssanne. Te mainitsitte useita seikkoja, jotka ovat tärkeitä liikenteen alalla puheenjohtajakaudella. Yksi asia jäi mainitsematta. Se meillä liberaaleille on myös tärkeä. Nimittäin liikenteen sisämarkkinoiden harmonisointi. Tiedämme, että sisämarkkinat luovat perustan EUlle ja ilman liikennettä mikään ei toimi. Siksi on tärkeää, että vuoden 1992 päätökset sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta todella toteutuvat? Mitä suunnitelmia teillä on? Mitkä olisivat tärkeimmät tehtävät tässä yhteydessä? TEN-verkostojen laajentaminen on tärkeä asia, mutta kyse on myöskin sopimuksesta jäsenvaltioiden välillä ja siitä, että myöskin noudatetaan päätettyjä päätöksiä niin, ettei toimita protektionistisesti, vaan todella vastavuoroisesti päästetään muita omiin maihin. Oli kyse sitten raideliikenteestä tai kabotaasisäännöistä mikäli se tässä kantanne. Toinen kysymykseni liittyy kestävyyteen. Mainitsittekin sen, se on myös tärkeää. Ala liikenne aiheuttaa huolta ilmastonmuutoksen osalta ja siksi on kehiteltävä kestävää liikennettä edelleen. Minkä arvon asetatte tässä tutkimukselle ja innovaatioille? Nämä tärkeitä näkökantoja, jotka pitäisi nähdä – prioriteettina myös liikennepolitiikan mielessä. Turvallisuuden alalla sanoitte, että lentoliikenteen turvallisuus on yksi prioriteetti, hyvin ajankohtainen aihe. Me keskustelemme nyt näistä kaikenlaisista skannereista. Nyt 25. joulukuuta jälkeen Münchenin lentokentän tapahtumien jälkeen voidaan kysyä, toimivatko lentokentät nyt oikein vai tarvitaanko ihan uusia järjestelmiä, jotta lentokentät voisivat olla turvallisempia. Tarvitaanko nyt muita toimia kuin näiden skannereiden käyttöä? Puhuitte matkustajien oikeuksista. Sillä mietinnössä, josta keskustelemme nyt, bussimatkustajien oikeudet, la- laivamatkustajien oikeudet. Tässä minulla ei ole oikeastaan kysymystä. Tämä varmasti sellainen asia, josta voimme tehdä yhteistyötä mietintöjen yhteydessä. Ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä puhuttiinkin jo täällä. Minäkin pidän tätä tärkeänä kysymyksenä. Me tarvitsemme nyt ratkaisua, vaikka siinä ei löydetä ehkä lopullista maailman parasta ratkaisua, niin meidän pitäisi kuitenkin löytää tässä joku tie eteenpäin, kuten Elkaravi sanoi. Sitten integroitu meriliikennepolitiikka. Teillä espanjalaisilla on rannikkoa paljon varmasti. Priorisoitte myös tätä alaa, vaikka ette maininnut sitä. Miten näette meriliikenteen tulevaisuuden ja mitä vaaditaan? Pitäisikö vain jatkaa EUn tiellä integroiden meriliikenteen osalta vai onko teillä muitakin ehdotuksia? Lopuksi matkailu. Matkailu on myös valiokunnassamme esillä ja se aina jää vähän syrjään. Ai, anteeksi. Anteeksi, en ollut oikein tarkkana. Gut, ich habe gestern nicht richtig reagiert. Anteeksi. Pidän siis sitten viimeisenä kysymystä tuota meriliikenteeseen liittyvä. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Meissner. Kiitoksia, edustaja Meissner. Varmasti matkailuministeri palaa halusta kuulla, mitä teillä on sanottu niin myöhemmin. Niin, ministeri, kolme kysymystä. Haluaisitko ehkäpä noin viitisen minuutin ajan vastata näihin ja sen jälkeen kuullaan kolme uutta kysymystä, jos haluatte nyt vastata toistaiseksi esitettyihin kommentteihin. Muy bien. Muchas gracias. Eh, Hyvä on. Sitten vähän aloitan. Eh, kiitoksia kysymyksistä. Voin var- vahvistaa teille, että olen valmis kuuntelemaan teitä ja voin vain korostaa sitä, mikä teitä täällä kiinnostaa täällä valiokunnassa ja haluan nyt muutaman asian ottaa esille. Erityisesti haluan ottaa esille sen, mitä Alcatraz sanoi. Onnettomuudet. Se on aihe, josta SND-ryhmän koordinaattori puhui. Me haluamme varmistaa, lisätä turvallisuutta kaikissa liikennemuodoissa. Haluamme tehdä Euroopasta eh, maailman turvallisimman mantereen. Esimerkiksi lento liikenteen onnettomuuksissahan meillä on jo harmonisoitu järjestelmä, mutta tämän järjestelmän tehokkuutta voi parantaa vielä huomattavasti. Siksi Espanjan puheenjohtajuuskaudellaan aikoo neuvostossa äh, ehdottaa tai esittää asetusta äh, onnettomuuksien tutkinnasta kansallisten tutkimus, onnettomuustutkimuslautakuntien äh, rooli ja uhrien kohtelu ja kerättyjen tietojen arkaluontoisuuden huomioiminen, eh, kun tehdään teknisiä onnettomuustutkintaa, niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Edustaja Meisner, liberaalien koordinaattori, puhui turvallisuudesta – Detroitin välikohtauksen jälkeen. Se kyllä huolestutti meitä kaikkia. Miten reagoimme tähän? Meidän tehtävämme on reagoida tähän sillä tavoin, että parannamme lentokenttiämme turvallisuutta. Meidän on hyödynnettävä teknologian saavutuksia, emmekä saa koskaan unohtaa sitä, että nämä turvatoimenpiteet saattavat aiheuttaa e- epämukavuutta matkustajille. Me tarvitsemme maksimaalista turvallisuutta koskematta kuitenkaan matkustajien oikeuksiin, kun käytetään uusia teknologioita. Komission täytyy harkita tätä huolella. Meidän täytyy hyväksyä toimenpiteitä, jotka saavat mahdollisimman laajan hyväksynnän. Ei ole mitään hyötyä toimia toisin ja siksi Espanjan puheenjohtajavaltio aikoo yrittää edetä tässä asiassa liikenneministerineuvostossa myös 12. helmikuuta Korduniassa. Neuvosto, komissio ja parlamentti voivat vain yhdessä löytää ratkaisun. Tietenkin meidän täytyy varmistaa turvallisuus, mutta meidän täytyy myös varmistaa, että henkilösuoja on taattu ja kaikenlainen kaikenlaiset esteet ja harmit matkustajille pitää vähentää minimiin. Ja niitähän tietenkin syntyy tällaisten henkilöskannerien kautta. Me olemme tietoisia siitä, että ne vaarat, jotka syntyvät nesteiden kuljettamisesta lennoilla, ovat yhä olemassa ja siksi emme saa palata tilanteeseen ennen eh, näiden turvatoimenpiteiden hyväksymistä elokuussa 2008, koska vaara ei ole vähentynyt ja siksi tuemme nesteiden kuljetusrajoituksia lennoilla, kunnes eh, meillä on paremmat tekniset välineet, joilla pystymme välttämään nämä vaarat päästöjen vähentäminen sitten? Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on tärkeä aihe, mutta ennen kuin ryhdymme muihin toimenpiteisiin, meidän täytyy vähentää päästöjä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa. Aiomme käsitellä tätä jo kokouksessamme Madridissa. Siellä halutaan luoda tiekartta vuoteen 2012 mennessä. Minä viittasin siis tähän Madridin konferenssiin, jonka järjestämme yhdessä komission kanssa jo aikaisemmin. Siinä on kyse eh, tietojen vaihdosta lentoliikenteessä. Sitten esitettiin kysymyksiä liittyen muihin aiheisiin, jotka ovat mielestäni myöskin erittäin relevantteja. EPP-ryhmän koordinaattori puhui asiasta, jonka muutkin ottivat esiin, nimittäin ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä ja eurovinjetistä. Tiedän, että liikennealalla ulkoiset kustannukset ovat varsin suuret. Melu, lika, ruuhkat ja niin poispäin. Ja tiedän, mitä muut puheenjohtajavaltiot ovat tehneet saavuttaakseen yhteisymmärryksen tässä hyvin hankalassa aiheessa. Me Espanjassa emme mitenkään vastusta sitä, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat aiheuttajaperiaatetta, mutta silti meillä on vielä ongelmia esimerkiksi ulkoisten kustannusten laskutavoissa. Tämä ei saa johtaa epäreiluun kilpailuun, erityisesti kun otamme huomioon talous- kriisin, niin tämähän voi vaikuttaa haitallisesti talouteen ja kilpailukykyyn, jotta voisimme edetä. Meidän täytyy tarkkaan arvioida ne kustannukset, jotka syntyvät uudesta direktiivistä. Espanjan puheenjohtajakaudella aiomme keskustella tästä ehdotuksesta teknisellä tasolla. Mm aiomme kaikkia uusia ehdotuksia huomioida, erityisesti kustannukset, jotka syntyvät esimerkiksi ruuhkista tai ongelmat, jotka syntyvät yksityiskäytössä tai yrityskäytössä olevista ajoneuvoista. Herra Kallas, tuleva komission jäsen tai komission jäsenehdokas ehdokas on sanonut, että Espanjan puheenjohtajakaudella näitä asioita tullaan käsittelemään, mutta sitten erityisesti myös Belgian puheenjohtajakaudella. Minä yritän tässä nyt puhua lyhyesti puheenjohtaja, siksi tässä äm, papereitani hiukan selaan. Niin, liikenne turvallisuus, tieliikenneturvallisuus. Meidän täytyy yrittää saavuttaa ne tavoitteet, jotka olemme itsellemme asettaneet, erityisesti onnettomuuslukujen vähentämisessä. Meillä tulee olemaan pää, johtajien kokous Madridissa ja siellä näitä kysymyksiä haluamme syventää. Uskon, että pääsemme yhteisymmärrykseen, koska olemme tässä asiassa samanmielisiä. Tavaraliikenne. Tavaraliikenne on yksi lempiaiheistani. Tarvitsemme tavaraliikennettä, joka on kilpailukykyinen, tehokas, kestävä ja integroitu. Rautatien tavaraliikennettä ei voida kehittää eteenpäin, jos ei ole kunnollista rautatieverkkoa toimijoille. Ja sitä on parannettava vieläkin. Infrastruktuuri on liian sirpaleista ja on huonoja yhteyksiä rautatieverkon ja muiden infrastruktuurien välillä. Espanjan puheenjohtajakaudella erityisesti käsitellään kilpailukykyisen tavaraliikenne rautatieverkon täytäntöönpanoon liittyvää direktiiviä. Vielä kaksi asiaa puheenjohtaja ja sitten päätän puheenvuoroni ennen kuin täällä uhkailette minua tuolla nuijalla. On täysin selvää, että merien moottoriteitä aiomme viedä eteenpäin. Espanjan puheenjohtajavaltio on iloinen kaikista näistä komission ehdotuksista, koska tässäkin on kyse globaalista kestävyydestä liikenne alalla. Ja sitten ihan viimeinen asia, sitten olen varmastikin vastannut kaikkiin eh, kysymyksiin. EPP ja SNDn koordinaattorit kummatkin puhuivat tästä. Oli kyse liikenneinfrastruktuurimme rahoittamisesta. Olen samaa mieltä tavoitteesta, jonka komission jäsen Kallas esitteli täällä valiokunnassa. Investointeja on vietävä eteenpäin myöskin talouskriisien aikana, koska se kuitenkin luo taloudellista aktiviteettia ja työpaikkoja. Samanaikaisesti on kuitenkin tärkeää, ja tässä yhteydessä olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan unionissa aiotaan perustaa liikenne rahasto. Herra Kallas on tämän e, ilmoittanut ja tuen sitä. Kiitoksia ministeri. Niin, hyvät kollegat. Vielä kaksi koordinaattoria ja sitten pitkä lista yksittäisiä jäseniä, joten pyydän teitä olemaan kurinalaisia, mutta ymmärrän, että kaksi koordinaattoria ansaitsevat saman ajan kuin muutkin. Lichtenberger vihreistä ja sitten Zeller. Vai Michaelko puhuu? Kramer vihreistä. Minäkin kiittäisin tästä esityksestä. Painotitte kestävyyttä, mutta nyt mikään poliittinen puolue ei voi jättää puhumatta kestävyydestä liikenteessä. Liikenne vastaa päästön nousua 90-luvulta 35 prosenttia. Miljardia on investoitu muille aloille, joten teollisuuden alalla ja talouden edistämisen kautta on voitu vähentää päästöjä 10 prosenttia. Haluatteko nimetä vuotta? vuoteen 2020 mennessä liikenteen osalta päästötavoitetta. Kuten Saksassa on sanottu, 20 prosenttia, 10 vai 30, mikä on tavoitteenne, niin haluatteko sen liikenteen alla, haluatteko ylipäätään tavoitetta. Kaupunkiliikennettä kaikki haluavat tukea. Me olemme keskustelleet toissijaisuusperiaatteesta. Aina mahdollisuus puuttua on budjetin kautta. Parlamentissa suurella enemmistöllä olemme päättäneet, että tulevaisuudessa ainakin 40 prosenttia EUn liikennevaroista käytettäisiin rautateihin. 60 prosenttia tieliikenteeseen, 40 raideliikenteeseen. Tällä hetkellä komissio on tukenut tätä ehdotusta, neuvosto estää sen. teko te sitä, että 40 prosenttia ainakin otettaisiin tukemaan raideliikennettä niin, että kaupungissakin tämä näkyisi. Eurovinjetti on seuraavaksi jos me hyväksymme tämän, luodaan hyvin epäreilu kilpailutilanne. Raideliikenteessä on maksettava maksu jokaisen veturin osalta. Tieliikenteessä mahdollisesti jollain moottoriteillä Espanjassa moottoritiellä oli puolen tunnin välein ehkä joku rekka – ja maanteillä taas valtavat rekkojen ruuhkat, koska maantiellä ei tarvitse matkaa maksaa, moottoritiellä kyllä. Onko järkevää, että on infrastruktuuria, jota ei käytetä, koska joku kannustin puuttuu? Oletteko sitä mieltä, että ylipitkät rekat pitää hyväksyä kaikkialla Euroopassa? Meistä Saksassa silloin poistetaan, haitataan tätä tavoitetta 50 prosenttia kuljetuksille rautateelle – mitä mieltä te olette tässä? Tämä uhkaa varmasti teidänkin liikennettänne, jos pitkät rekat päästetään Euroopassa kaikkialle. Matkustajien oikeudet. Epäreilua on se, että, että raideliikenteessä on tietyt rajat sille, miten pitkä viivästyminen aiheuttaa korvauksia 25 tai 50 euroa. Entä lentoliikenteessä siellä joutuu odottelemaan paljon pidempään ennen kuin saa korvauksia? Haluaisitteko yhtenäistä? Tieliikenneturvallisuus 26 jäsenvaltiossa on nopeusrajoitus moottoritiellä yhdessä maassa ei ole. Haluaisitteko tieturvallisuuden hengessä ja päästöjä vähentämään tällaisen nopeusrajoituksen kaikkiin maihin. Tämä yksi maa on Saksa, minä sitä pahoittelen, mutta kyllä se on todettava. Siellä. Um, paldies, priekšsēdē kungs, uh, godājamais ministri kungs, uh, paldies. Puheenjohtaja, arvon ministeri. Olen kiitollinen teidän sitoumuksestanne. Niin, minä oikeastaan sain jo vastauksia omin kysymyksiini, joten haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että aiotte parantaa ilmailun turvallisuutta, että tehdä työtä sen eteen ja että olette valmis myös, myös tekemään sopimuksen USAn kanssa. Tietysti kun puhutaan rautatieliikenteestä, niin en välttämättä yhtä tiukka ole kuin kollegani Kramer, mutta Haluaisin toivottaa teille menestystä, kun haluatte parantaa yhteen toimivuutta ja turvallisuutta. Ja kun puhutaan matkustajien oikeuksista, niin mehän olemme pyrkineet parantamaan tilannetta. Ja toivottavasti myös laiva liikenteen osalta tilanne paranee. Mitä sitten tulee matkustajien oikeuksiin, oikeudellisten lakien lisäksi ihmisiä kiinnostaa vain yksi asia. Eli miten voidaan toteuttaa se, että rautatie junalippuja voidaan ostaa kaikkialla Euroopan unionissa, eli yksi lippu kelpaisi kaikkialla Euroopan unionissa. Ja me olemme tehneet tutkimuksen, jonka mukaan tämä liiketoiminta ei tulisi kärsimään, vaikka melutasoa vähennettäisiinkin. Jos me emme tee mitään eurovinjettien osalta, niin silloin subsidiariteetti pätee. Niin, pyytäisin jäseniä kantamaan kortensa kekoon sen puolesta, että me todella voimme lopettaa tämän kokouksen kello 12.30. De Grandes Pasku, alkaa hyvä. Niin, pari minuuttia per puheenvuoro. ministro, bienvenido a esta casa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa tänne, hyvä ministeri, tänne parlamenttiin. Ja kiitoksia siitä, että sanoitte haluavan tehdä yhteistyötä kanssanne. Uudet ajat ovat alkaneet Meillä on Lissabonin sopimus voimassa. Ja nyt ei enää ole kyse mistään siirtymävaiheesta, vaan on kyse todellakin siitä, että asioihin puututaan ja ryhdytään toimiin. Te lupasitte tämän ja pidämme sitä myönteisenä. Olemme siitä iloisia. Puhuitte sähköisestä tiedon välityksestä ja direktiivistä siihen liittyen. Ymmärtääksemme neuvostossa on ongelmia. Voin teille vain vakuuttaa, että me tuemme teitä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Meidän täytyy ensimmäisessä käsittelyssä eh, hyväksyä tämä direktiivi. Se olisi mielestäni oikea tapa toimia. Kuusi kuukautta ei ole kovinkaan pitkä aika, siksi eh, teidän täytyy asettaa itsellenne selkeitä saavutettavia tavoitteita. TEN-T-verkot, 20 miljardia, 30 prioriteettiakselia, TEN-Tn uudelleen muokkaus. Me ovat tärkeitä aiheita ja me tuemme teitä, mutta Espanjan puheenjohtajakauden pitäisi tehdä vähän konkreettisempia ehdotuksia, erityisesti TEN-Tn uudelleenjärjestelyt. Täytyy määritellä metodi ja kriteerit. Sitten liikenneturvallisuus. Tämä on kunnianhimoinen tavoite lentokenttien turvallisuuden lisäämisen lisäksi, kun on kyse henkilöskannereista, nesteistä ja muista, niin siinäkin meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen. Meillähän on myös kumppaneita, joiden kanssa teemme yhteistyötä, eh, Yhdysvaltain kanssa esimerkiksi. Ja joskus tehdään päätöksiä asioista, jotka eivät ole teknisesti toteutettavissa. Mm, ja eh, meidän täytyy torjua terrorismia ja turvallisuus tarkoittaa, että meidän täytyy rajoittaa hiukan omia vapauksiamme. Sitten liikenne, eh, tieliikenne, sehän on tekijä, jota usein kritisoidaan. Liikenne, maantieliikenne on kuitenkin tärkeää. Ja viimeinen asia, hyvä ministeri, yhteisrahoitus, yksityisen ja julkisen sektorin yhteisrahoitus on tarpeen. EUn määrärahat ovat rajalliset, siksi me tarvitsemme myös yksityistä rahoitusta ja yksityisen sektorin osallistuttava suurin eurooppalaisiin liikennehankkeisiin. Se on välttämätöntä. Alvaros, kaksi minuuttia. Lo intentaremos, señor ministro. Es un placer. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi ministerin. Olen oikein tyytyväinen, että pidätte näin tärkeänä kaikkea sitä, mikä liittyy turvallisuuteen. Olen tietoinen siitä, että tämä puheenjohtajuus, puheenjohtajavaltio ottaa turvallisuuden vakavasti. On ehdotuksia, joiden tarkoitus on parantaa onnettomuuksien tutkimus, menettelyitä, jotta voidaan paremmin vastata uhrien ja perheiden vaatimuksiin ja kuitenkin niin, että kunnioitetaan kaikkien asianosaisten yksityisyyttä. On myös esitetty kysymyksiä mm, satamien turva- turvallisuusjärjestelyistä. Tällaiset turvajärjestelyt tietysti voivat viivyttää matkustajia, Äh, voivat olla häiriöksi matkustajille. Äh, haluaisimme kuitenkin kuulla, minkälaisia ehdotuksia teillä on matkustajien oikeuksien parantamiseksi. Kiitoksia, Alvarez. Ja nyt, hyvä ministeri, teille on estetty neljä kysymystä. Voitteko vastata viidessä minuutissa? Olisin hyvin kiitollinen siitä. Pyrin pitämään kiinni siitä, että jäsenet noudattavat kurinalaisuutta. alaisuutta kaipa neuvostokin voi sitten siihen pystyä. Yo creo que tenemos... Kiitos. Yksi kysymys esitettiin täällä kahdenkin jäsenen sulla. Matkustajatiedot. Tähän kysymykseen liittyen haluaisin sanoa, että – on olemassa säännöt, jotka koskevat raideliikenteessä ja ilmailualalla matkustajien oikeuksia ja nyt käsillä on uusi asetus, joka koskee linja-autoja ja laivoja. Tämä on hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta pidemmällekin voitaisiin te- mennä. Lentomatkustajien oikeudet. Lentomatkustajiahan suojeltiin ensimmäisenä eurooppalaisella päätöksellä. Tätä direktiiviä on noudatettu viiden vuoden ajan ja tämä osoittaa, että tietojärjestelmää voidaan vielä parantaa. Ajattelen erityisesti sitä, että lentoyrityksillä on velvollisuus jatkuvasti kertoa matkustajille lähtö- ja saapumisajoista ja peruutetuista lennoista. Minun mielestäni lentoyhtiöt on todella velvoitettu näin toimimaan. Ja siitä tulisi jatkuvasti muistuttaa, että kokea matkustajille pitää kertoa, missä mennään. Tämä ehkä aiheuttaisi vähemmän haittaa sitten viivästymisen ja peruutusten osalta. Toinen kysymys tässä kääntyisi suoraan komissi- Tämä on sellainen kysymys, jossa voidaan kääntyä myös komission suuntaan. Sitten toinen kysymys, edustaja Ligrandes. Me emme tarvitse ainoastaan eurooppalaista rahastoa liikenteen infrastruktuurihankkeisiin, me tarvitsemme myöskin kriteerit sille, miten julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö toimii. Näin juuri voidaan tukea infrastruktuuria paremmin. Tarvitsisimme paljon enemmän varoja. Varoja pitäisi todella käyttää tähän paljon enemmän. Ja tämä auttaa jälleen kansantalouksiamme, jotka ovat tällä hetkellä kriisissä. Minä aion toimia sen puolesta, että saamme neuvostolta julkilausuman Saragosan kokouksesta ja liikenneministerineuvoston kokouksesta täällä, että voisimme sopia menettelystä ja säännöstä tenteen osalta. Tämä olisi tärkeä menettely. Ja näin oltaisiin kunnolla puututtu kysymykseen, josta kaikki ovat keskustelleet pitkään. Tähän tarvitaan lisää konkretiaa. Turvallisuus. Tässäkin olen kanssani samaa mieltä. Meidän täytyy lähestyä tätä kysymystä. Kunnolla me emme voi tässä jättää tekemättä päätöksiä. Meidän pitää huolehtia toisaalta yksityisyyden suojasta, mutta toisaalta myöskin turvallisuudesta. Ja tässä pitää löytää oikea tasapaino. Me tarvitsemme lisää turvallisuutta ja se tuo mukanaan joitain haittatekijöitä. Näitä kohtamme lentokentillä aina. Tässä pitää siis katsoa, miten voidaan suojella yksityisyyttä ja huolehtia turvallisuudesta, mutta kaiken kaikkiaan lentoliikenteellä on, on muututtava turvallisemmaksi. Tästä aiheesta keskustellaan La ministerikokouksessa. Toivon, että siellä kokousta saadaan jotain tuloksia. Emme ehkä saa konsensusta aikaiseksi, mutta kaikki pitäisi saada tähän mukaan – Tietenkin on loogista, että jokainen maa tuo omat kantansa mukaan turvallisuuskeskusteluun. Mr. Kramer. Vihreiden koordinaattorina toi esiin toisen tärkeän aiheen, kestävä liikenne. Tämä on todella ajankohtainen kysymys. Minä olen sitä mieltä, että tulisi investoida enemmän raideliikenteeseen sekä henkilöliikenteessä että rahtiliikenteessä. Tähän liittyvä anekdootti. Minä olen vastuussa liikenneministeriöstä ja tänä vuonna 50 prosenttia budjettivaroista käytetään juuri tähän alaan raideliikenteeseen, sekä henkilö- että rahtiliikenteeseen. Minä olen kyllä vakuuttunut siitä, että kestävyys tällä alalla pitkälti on riippuvasta toimivasta raideliikenteestä. Yhdysvaltain ja Euroopan välinen sopimus mahdollistaa lisäksi sen, että saadaan, saadaan lisää turvallisuutta ja toimivuutta – Lisäksi meidän pitää ajatella yhtenäisen ilmatilan lisäksi merten moottoriteitä. Tässä mielessä olen kanssanne samaa mieltä. Samoin jään komission kannan ja tämän tavoitteen kolme kertaa 20. Varmasti on muistettava liikenteessä erityisesti saastuttavat. Siksi on päästävä näiden päästöjen vähentämistavoitteeseen. Lisäksi kysyttiin rekoista. Näistä ylipitkistä rekoista. Espanjan puheenjohtaja kaudella on sitä mieltä, että tämä ehdotus, joka koskee kansainvälistä rahtiliikennettä, on asia, joka mielellään tulisi päättää konsensuksessa. että joka koskee näiden ajoneuvojen painoa ja pituuksia. Kun puhutaan tieliikenteestä, pitää muistaa turvallisuuskysymykset. Siksi tarvitaan tiettyjä rajoituksia näille ajoneuvoille. Esimerkiksi näitä on voitava hyvin ohjata, pitää ajatella myöskin ajo etäisyyksiä. Ilman kun kriteerejä ei päästä eteenpäin. Seuraavaksi Bilbao kaksi minuuttia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por sus... Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kiitän teitä sydämellisesti puheenvuorostanne. Toivotan teille kaikkea hyvää tälle vuosipuoliskolle ja kaikkiin näihin hankkeisiin. Minä haluan tehdä vähän konkreettisempia kysymyksiä ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että Euroopassa puhumme usein suurista, hienoista periaatteista, mutta toteuttamisessa on sitten puutteita. TEN, T-verkkoja tuen tietenkin, mutta erästä hankkeesta haluaisin puhua. Kohta kolme mitä aiotte tehdä, jotta ranskalainen osa edistyisi? Siellähän työt ovat jumittuneet. Se on tärkeä t hanke Sitten merien moottoritiet. Miten aiotte viedä niitä eteenpäin ja saada en aikaan enemmän yhteistyötä satamien välillä, jotta saadaan aikaan tehokkuutta ja saamme innovatiivisen kestävän liikennealan Euroopan unionissa? Miten voimme varmistaa paremmat yhteydet Baskimaan, Espanjaan ja muun Euroopan kanssa? Rautatieliikenne ja uudet yhdyskäytävät. Olisin halunnut tietää teidän mielipiteenne Espanjan puheenjohtajavaltion kannan ja voisitteko liitteessänne listata ihan konkreettisia yhdyskäytäviä. Mitä mieltä olette tästä? Sitten puhuitte turvallisuudesta henkilöskannereista lentokentillä. Ja sitten on olemassa ehdotus, jossa säädellään maantieliikenteessä toimivien kuljettajien työaikoja. Mitä mieltä eh, Espanja on tästä? Tämä on hyvin ristiriitainen aihe. Pu- eh, puheenjohtaja, niin meillä on yhä enemmän ja enemmän puheenvuoropyyntöjä ja yhä vähemmän ja vähemmän aikaa, joten eh, ymmärrän kyllä, että kaikki haluavat käyttää puheenvuoron. Mutta sovitaan, että jos jokin asia on ole tullut sanotuksi, niin kaikkien ei tarvitse toistaa sitä, joten älkää toistako sitä, mitä on jo sanottu. vetuanteihin. teihin. Lichtenberger, kaksi minuuttia. Ja herzlichen Dank. Sydämestä kiitokset. Tämmöisestä sanatusta syntyy minulla pari kysymystä mielessä. Yksi asia. Jos oletteko edelleen sitä mieltä, että henkilöskannerit pitää ottaa käyttöön, vaikka varaumia on paljon siitä, että tavoitteeseen ei ehkä päästä – teknisesti tämä ei ole niin hyvä järjestelmä kuin mitä on esitetty. Puoletteko tätä järjestelmää edelleen? Puhuitte siitä, että nämä ovat epämiellyttäviä kokemuksia ehkä, mutta minusta tässä puututaan aivan liikaa henkilön henkilökohtaisiin asioihin ilman, että tämä osoittaisi, että tästä on vastaava hyöty. Lisäksi jos neuvosto kiinnostaisi nämä skannerit, niin täällä Euroopan parlamentissa olisi myytävänä kyllä vähän vanhempia malleja. Toinen minulle tärkeä seikka on jokaisen puheenjohtaja kauden yhteydessä. Petyin ruotsalaisiin valitettavasti tässä yhteydessä, mutta kiinnostaako teitä alppi Tämä on sopimus, joka lopulta pitäisi voida saada päätöksen. Italialaiset tässä vastustelevat. Ajattelisin tässä jotenkin välimeren maiden yhteistyötä. Ehkä voitaisiin yhteisten neuvotteluiden kautta saada tämä projekti loppuun. Pyreneiden osalta vastaavanlainen sopimus olisi hyvin mielenkiintoinen asia. Kolmanneksi kun puhutaan nesteistä ja näistä säännöistä, joita halutaan pitää yllä. Mitä mieltä olette näistä nesteistä, joita kuljettajat juovat, joita voidaan mitata promilleina? Next is Mr. Van Dalen. Van Dalen, olkaa hyvä. Dank u voorzitter. Ik heb twee concrete... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa, joita ei ole vielä otettu esiin. Ensinnäkin ministeri te puhuitte sisävesiliikenteestä ja kestävyydestä. Puhuimme jo sisävesiaiheesta, sisävesiliikenteestä maanantaina. Noin 5 prosenttia 40 prosenttia minun maassani on liike, sisävesiliikenteen osuus, mutta saastuminen on paljon vähäisempää. Sisävesiliikenne on erittäin ympäristöystävällistä ja kestävää liikennemuotoa. Me olemme pyytäneet lähes yksimielisesti komissiota ryhtymään toimiin puuttua tähän tilanteeseen. Sektorihan on kriisissä. Se on kriisissä, koska ensinnäkin hinnat ovat laskeneet ja kysyntä on ongelmallinen asia – Ehkäpä te voisitte vedota komission, jotta se puuttuisi tähän tämän sektorin tilanteeseen. Mitä aiotte tehdä asian hyväksi? Toiseksi turvallisuus. Turvallisuus erityisesti liittyen maantiekuljetuksiin. Kaikenlaisia ajokieltoja on olemassa lomapäivinä, viikonloppuisin ei saa ajaa. Ja on aika hankalaa tehdä tehokkaita suunnitelmia – Kuljettajien täytyy olla äärimmäisen joustavia näiden sääntöjen vuoksi. Mehän keskustelimme tästä aiheesta tulevan komissaari Kallasin kanssa, ja kysymys kuuluu, että miten voisimme harmonisoida näitä ajokieltoja. Hän puolsi sitä. Oletteko te samaa mieltä? Ja voisitteko te ehkä ö, vähentää näitä kieltopäiviä? Puheenjohtaja ministeri, haluatteko vastata näihin kysymyksiin sitten, vai jatketa, jatketaanko vielä kyse, kysymyskierrosta? Selvä. Seuraavaksi kansian. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. Te tulette erittäin tärkeässä vaiheessa vaikka teillä onkin vain kuusi kuukautta aikaa. Teillä on valtaisa vastuu, teidän täytyy uudelleen järjestellä, uudelleen ohjelmoida nämä kaikki kysymykset ja täytyy puhua eri liikennemuotojen yhteen toimivuudesta, mutta erityisesti Euroopan unionin ulkopuolella. Te mainitsitte muutamia mantereita äsken, mutta kansainvälisessä konferenssissa jonka asiakirjoja teille suosittelen, niin kiinnitettiin myös erityisesti huomiota Afrikkaan. Me täällä valiokunnassa erityisesti olemme sitoutuneet tähän kestävään liikenteeseen. Te aiotte PPP-järjestelmän kautta rahoittaa joitakin tärkeitä aloitteita, mutta nyt juuri kun meillä on talouskriisi, miten aiotte kehittää jotain, jotta talouden koneisto saataisiin heti käyttöön? Tämä on tärkeä kysymys, vähän vähemmän tärkeä kysymys, mutta kun minä olen kuitenkin esittelijä, niin mitä tulee matkustajien liikenteeseen, matkustajien liikenteeseen ja matkustajien oikeuksiin, niin Neuvoston viimeinen kommentti oli hyvin vesitetty, joten haluaisin teidän mielipiteenne, mitä tulee aikatauluun ja sisältöön. Kiitoksia. Olen kiitollinen kaikille niille, jotka ovat poistaneet nimensä puhujalistalta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Kiitos oikein. Felicit președinte. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella Espanjaa puheenjohtajavaltiota, koska Trion ohjelmassa on hyvin selkeä ohjelma Tonavan strategiaksi. Ja julkiset kuulemiset alkavat konferenssissa helmikuussa. Haluaisin kysyä rahoitusnäkymien puolivälin arvioinnista. Onko epämuodollisessa ministeri, liikenneministerikokouksessa tarkoitus arvioida uudestaan operatiivisia ohjelmia, jotta liikennehankkeisiin saataisiin enemmän varoja? Ja jos näissä epämuodollisissa kokouksissa – on mahdollisuus keskustellaanko siellä yhteistyöstä, jonka kautta pyritään yhdistelemään näitä rekistereitä tieliikenteen osalta. Ja viimeisenä kysymyksenä liikenteen merkitys tulevassa EUn 2020 strategiassa – Varmasti siitä on tarkoitus keskustella tulevan komission kanssa. Minä ajattelisin tässä työ- ja sosiaalioloja liikenteen alalla. Sterks. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kysymys, joka liittyy liikenneturvallisuuteen. Vuoden 2001 valkoisessa kirjassa todettiin, että halutaan vähentää 50 prosentilla liikennekuolemia. Kaukana ollaan tästä tavoitteesta. kollega on viitannut uuteen valkoiseen kirjaan. Yritämmekö saavuttaa tämän tavoitteen vuoteen 2015 mennessä? Onko se mahdollista? Voisiko komissio paitsi saavuttaa tämän tavoitteen, saavuttaa myös toisen tavoitteen vuoteen 2020 mennessä? Silloin voisimme asettaa tavoitteen lapsia silmällä pitäen. Ja voisimme myös pyrkiä vähentämään loukkaantuneiden lukumäärää, eli ei tarvitse miettiä ainoastaan kuolen, kuolon uhreja, vaan myös vak- loukkaantumisia. Eli 40 prosenttia vähemmän kuolemia, 40 prosenttia vähemmän loukkaantuneita ja myös loukkaantuneita lapsia vähemmän. Kiitoksia Sterks. Seuraavaksi Tremosa Baltselts. Gracias, ah, presidente. Buenos días, señor ministro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvää ministeriä. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Kovasti odotamme yhteistyötä kanssanne. Äh, lyhyt kysymys. Espanjahan on tänä päivänä rautatiesaareke Euroopassa, koska on vain kaksi maata Euroopassa, nimittäin Espanja ja Venäjä, jossa raideleveys on erilainen kuin muualla Euroopassa. Voisitteko kertoa, kuuluuko teidän prioriteetteihinne myös yhdistää Espanjan talous sisämarkkinoihin, tarkoitan tässä nimenomaan rautatieliikennettä ja rautatien tavaraliikennettä. Ja sitten minua olisi kiinnostunut, voisitteko kertoa, aiotteko luoda Algisirasista ka Valensian kautta prioriteetti tavaraliikenneakselin, jotta päästäisi, saataisiin aikaan yhteys eurooppalaisiin markkinoihin. Kiitoksia. Ajala Sender. Kiitos puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa tänne, ministeri. Minä liittäisin kysymykseni Trimosan kysymyksen. Hän helpotti tehtävääni, koska minäkin haluaisin mielelläni tietää, aikooko Espanja kaudellaan TNT-verkostoja työstäessään suunnitella mukaan menetelmien muutoksia. Menetelmien osalta on kyse myöskin siitä, miten pyydänneet ylitetään. Sanoitte, että Espanja ajattelee välimeren käytävää. Puheenjohtajakaudellaan välimeren rannikosta on kyse. Täällä puhutaan, puhuttiin Baskin akselista, mutta – Siinä välillä on kuitenkin 500 kilometriä, ikään kuin muuria, kuten keskiajalla, pyreneet siis. Prioriteettihanke 16 olisi tässä, on tässä keskeinen, kun puhutaan pyreneiden ylittämisestä. Aivan oikein tässä puhuttiin myöskin siitä, että kyse on Espanjan yhteyksistä muuhun Eurooppaan. Siksi haluaisin vain antaa tukea tälle kysymykselle ja haluaisin kuulla Onko Espanjan puheenjohtajakaudella ajatellut painottaa tätä prioriteettihanketta numero 16? Sitten tieliikenteestä. Haluaisin viitata siihen, että tärkeää on käyttää älykkäitä liikennejärjestelmiä. Espanjan puheenjohtajakaudellaan on sanonut keskittyvänsä näihin kysymyksiin. Neuvostossa pitäisi aivan erityisesti tukea näitä tulevia kestäviä älykkäitä järjestelmiä tieliikenteessä, erityisesti jotta päästäisiin kestävään tieliikenteeseen. Kyse on myöskin siitä, miten huolehditaan sidoksista muihin liikennemuotoihin, mutta tieliikennettä ei pitäisi pitää tässä vihollisena. Meidän pitäisi vain saada aikaan muutoksia. Huolehtia paremmasta liikkuvuudesta ja kestävyydestä, erityisesti tieliikenteessä. Muy bien. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Toistaisin yhden vastauksen, jonka jo olen antanut. En tiedä, olitteko kaikki paikalla, kun tämän alun perin sanoin. Mielestäni puhuin aika selkeäsanaisesti, kun puhuin näistä skannereista. Toistan. Meillä täytyy olla yhteinen kanta aiheesta, tai ei mitään, joko tai. Emme voi lähteä sellaiseen tilanteeseen, jossa kansalaiset jatkuvasti valittavat tästä järjestelmästä. Näistä uusista teknologioista täytyy saavuttaa konsensus ja niiden täytyy olla yhteensopivia yksityisyyden suojan kanssa. Kuitenkin meillä on globaali terrorismin uhka ja meillä täytyy olla globaali vastaus siihen. Ja tämän vastauksen täytyy alkaa tästä valiokunnasta, tästä parlamentista. Ja minä aion tehdä ehdotuksia, joiden tarkoitus on saada aikaan konsensus seuraavassa ministerikokouksessa. Tämä on minun tavoitteeni. En halua tuputtaa mitään kenellekään. Sama periaate, periaate pätee myös sopimukseemme, joka tehdään USAn kanssa. Puhuin juuri hiljan USAn liikenneministerin kanssa asiasta. Ja tekisin myös erittäin selväksi teille sen, että haluaisin tätä vuoden 2006 päätöstä, joka koskee nesteitä, haluaisin sitä jatkettavan. Minulle esitettiin kysymys nesteestä ja tällöin tein asian täysin selväksi. Ja sitten kun puhutaan vaarallisten tuotteiden kuljettamisesta teitse, niin tällä hetkellä mitään ehdotusta komissiosta ei ole tulossa, mutta olen kyllä ottanut vaarin tästä kommentista ja pidän sen mielessäni ja kerron myös komissiolle tällaiset terveiset. Mitä tulee matkustajien oikeuksiin, sanoin, että kilpailukyky täytyy liittyä sen kilpailukyvyn täytyy kulkea rintarinnan palveluiden laadukkuuden kanssa. Tämä pätee myös matkustajien oikeuksiin. Ja Espanja puheenjohtajavaltiona on jo aloittanut keskustelut parlamentin kanssa. Mehän periaatteessa olemme yhtä mieltä siitä, mitä haluamme. Haluamme tämän asetuksen ja haluamme, että siitä sovitaan yhdessä sen asetuksen kanssa, joka koskee koskee meriliikennematkustajia. Ja mitä tulee Alppi-yleissopimukseen, olemme yhtä mieltä kanssanne siitä, että sen tulisi avittaa kehitystä Alpe, alueella samalla kun se kuitenkin auttaa alueen kestävän kehityksen ja suojelun asiaa. On erittäin tärkeää, että saamme aikaan yleissopimuksen Alppialueiden kanssa. Kuitenkin on muistettava, että on vaikea sovittaa yhteen erilaiset taloudelliset ja ympäristö- edut. Espanja puheenjohtajavaltiona on valmis tekemään aloitteita, jotka ovat omiaan saamaan aikaan edistystä tämän yleissopimuksen ja vastaavien yleissopimusten saralla. Ja mitä sitten tulee maantiekuljetuksiin ja autolijoiden työaikoihin, tätä pidämme hyvin tärkeänä. 3. maaliskuuta ministerit tulevat omaksumaan perustekstin, peruskannan tästä aiheesta. Olemme tietoisia siitä, että parlamentissa ensimmäinen käsittely saatetaan päätökseen piakkoin ja maaliskuussa neuvosto tekee suuntaviivat. Me olemme tietoisia siitä, että oman puheenjohtajakautemme aikana täytyy varmistaa työntekijöiden oikeudet, mutta eurooppalaista liikenteen ja kuljetuksen sujuvuutta ei pidä estää. Mitä tulee merten valtateihin, olemme keskustelleet asiasta Italian kanssa muun muassa. Espanjan ja Italian kannat ovat selkeät. Meidän mielestämme enemmän täytyy tällä alalla tehdä. Täällä on kysytty, esitetty kysymyksiä maantieliikenteen turvallisuudesta. tavoitteena on vähentää onnettomuuksien lukumäärää vuoteen 2020 mennessä jopa 50 prosentilla. No Espanjassa luku on jo 50,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2001. Siis tämä oli luku viime vuonna. Meillä on tieliikenneturvallisuussuunnitelma vuoteen 2020 mennessä. Komissio aikoo tehdä ehdotuksen suunnitelman toteuttamiseksi ja me todella odottelemme sitä ja heti kun mahdollista pyrimme viemään asiaa eteenpäin. No, minulta kysyttiin vähän kansallisluonteinen kysymys. Kysyttiin, mitä aiomme tehdä rautateiden leveyden, raideleveyden suhteen Espanjassa – No, näistä asioista keskustellaan kansallisissa parlamenteissa. Minun tarkoitukseni on ottaa käyttöön EU, EUn raideleveys Espanjassa pikkuhiljaa, mutta tietenkin rautateiden raideleveyden muuttaminen maksaa rahaa. Se on kuitenkin meille, se on tavoitteemme, mutta ei se yhdessä yössä tapahdu. Tämä on vastaukseni kysymykseen. Mitä tulee Välimeren käytävään? No, välittömästi kun tulin tähän saliin, tämä on toinen kerta, kun esiinnyin tässä valiokunnassa, niin sanoin, että se Välimeren käytävä on meille tärkeä tavoite. Ja kiitän de Grandesia hänen kysymyksestään, mutta tehkäämme nyt yksi asia selväksi. Meidän täytyy ensin pohtia menettelytapoja, metodologiaa. Meidän täytyy suunnitella tulevaa käytäviä koskevaa työtämme ja sitä, miten nivellämme tämän muuhun, muihin eurooppalaisiin järjestelmiin. On tärkeää saada ensin metodi, metodista sovittua. Sen jälkeen kaikki on luultavasti jo helpompaa. Eli olen yhtä mieltä De Grandesin kanssa. Minulta, minulle esitettiin, esitettiin kysymys matkustajatiedoista, siihen olenkin jo vastannut. Mutta lopuksi vielä näihin Ranskan yhteyksiin. Mehän tiedämme kaikki, että Ranska ja Espanja ovat sitoutuneet useisiinkin prioriteettihankkeisiin ja toimiin, jotka ovat TNT-verkostojen linjojen mukaisia. Meillä on muun muassa nopean Perpignon ja siis tämä nopea junahanke numero 13 ja sitten meillä on Madridin ja Pariisin välinen hanke numero 16. Kyse on pyreneet ylittävästä reitistä ja sitten on hanke numero 19. Teemme kovasti työtä, voidaksemme viedä asioita eteenpäin Ranskan kanssa. Jatkuvasti pohdimme sitoumuksiamme, pohdimme miten voimme tehdä yhteistyötä näiden hankkeiden toteuttamiseksi. Haluaisin korostaa myös seuraavaa asiaa. Olen yhtä mieltä sen päätöksen kanssa, joka on tehty uutta eurooppalaista koordinaattoria silmällä pitäen. Se koskee PP3. Ja tämän tulen toistamaan myös Kallasille. Meillä on prioriteettihanke numero 16, Mielestäni eh, edust- herra Sekkin tulisi sitä koordinoida niin, että näiden käytävien asema olisi keskeisempi Euroopassa. Tämähän oli Tajaanin kanta ja tulen muistuttamaan Kallasia siitä, että koordinaatiota todella tarvitaan näiden kolmen käytävän kesken. Ja sitten sitten sähköiset rekisterit, maantieliikenteeseen liittyvät. Meidän täytyy vielä pohtia erityispiirteitä, jotka liittyvät näihin rekistereihin. Ne ovat siis kansallisia rekistereitä, mutta ne ovat yhteen sopivia keskenään. Sitten tämä sisävesiliikenteen, jokiliikenteen kriisi. Tiedän kyllä, mitä täällä on asiasta sanottu. On todettava, että en ollut tätä asiaa ö, vielä kovasti pohdiskellut, mutta otan kyllä vaarin siitä, mitä sanoitte. Kiitos. Okay, minister. Kiitoksia kovasti, ministeri. Kiitoksia vastauksistanne esitettyihin kysymyksiin. Ihan alussa jo sanoin, että jäsenet saattavat joskus esittää hyvinkin kinkkisiä kysymyksiä. Ja näin tänäänkin tapahtui. Ehkäpä liikenneministeri paikan haittapuoli on se, että tämä valiokunta on kovasti asiantunteva ja ajan tasalla oman alansa kysymyksissä. Se tietysti vaikeuttaa asioita. Haluaisin kiittää teitä. Odottelemme hyvää yhteistyötä teidän kanssanne puheenjohtajakautenne aikana ja toivotamme teille kaikkia menestystä pyrinnöissänne. Ja aina kun vain mahdollista, niin pyrimme tekemään yhteistyötä kanssanne, jotta saamme kaikki lakihankkeet eteenpäin jotka liittyvät Euroopan unionin liikennepolitiikkaan, joten pyrimme tekemään parhaamme, jotta te voitte saavuttaa omat tavoitteenne. Kiitoksia kovasti. Kiitos, että vastasitte kaikkiin kysymyksiin. Ja jälleen kerran haluan kiittää jäseniä siitä, että olitte yhteistyö ja pitäydyitte puheajoissa ja kiitän niitä kahta jäsentä, jotka vetivät kysymyksensä pois ja puheenjohtaja vielä kiittää tukea. Muistuttaisin, että tänään iltapäivällä kello 15 ähm, olemme salissa 5G3. 5G3 siellä on Espanjan äh, matkailuministeri, joten teidän täytyy ottaa kaikki asiakirjanne ja äänestyskorttinne mukaan.